Um, dear colleagues, in spite of the sort of... Um, uh, Rakat kollegat, täältä monet ovat pois ja meillä on aika tiivis esityslista kuitenkin, niin että aloitetaan ensimmäisellä esityslista kohdalla, joka on esityslistan hyväksyminen. Haluan kertoa teille, että meillä on pyyntö Lukashevskalta jotta kohta kahdeksan esityslistalla äh, siirrettäisiin. Hän on siinä EPPn äh, varjoesittelijänä ja äh, hän toivoisi, että se siirrettäisiin kohdan viisi jälkeen. Jos mahdollista, niin teemme tällaisen esityslistan muutoksen. Esityslista siis hyväksytään tämän muutoksen kerran. Ja toisekseen tämä kokous lähetetään netissä. Tämä otettakoon huomioon. Ja kun kysymys on näistä aikatauluista, tavoitteellisesta aikataulusta ja siitä, että kokouksen aikana tietysti yksittäisissä kohdissa voi olla eroavaisuuksia. Pyydän teitä puhumaan mahdollisimman lyhyesti, kuten tavanomaista. Ja näin ollen ehdotan, että siirrymme toisen kohtaan esityslistalle, joka on pöytäkirjan hyväksymä viimeisimmästä kokouksesta 14. päivä lokakuuta. Nämä asiakirjat on jaettu jäsenille ja ne katsotaan hyväksytyiksi kokouksen loppuun mennessä, jos kukaan ei tätä vastusta kokouksen aikana. Ja sitten menemme seuraavaan kohtaan esityslistalle, joka on puheenjohtajan ilmoitukset. Ja näen, että Lambert haluaa käyttää puheenvuoron, mutta ehkä ensiksi kerron kuitenkin tämän ilmoituksen. Eilen ja päivänä maanantaina ja tiistaina olen johtanut Vilnassa tätä äh, valiokuntaa, puheenjohtajamaa meidät sinne kutsuja maanantaina ensimmäistä kertaa keskustelimme parlamentissa kahden valiokunnan puheenjohtajien kanssa kaikesta Euroopan unionista, siis äh, kun kysymys on paikalliskehityksen paikalliskehitysasioista käsittelevistä valiokunnista ja toisaalta ympäristökysymyksiä käsittelevistä valiokunnista. Makroalueelliset strategiat olivat meillä esityslistalla, niistä keskustelimme ja äh, johtopäätökset hyväksyttiin myöskin tästä kokouksesta ja ne jaetaan, lähetetään teille kaikille sihteeristön toimesta. Yleisesti ottaen joudun tunnustamaan, että myös komissaari Haan oli paikalla tässä äh, edustamassa komissiota ja parlamenttia myös edustettiin ja useita istuntoja äh, järjestettiin, joissa keskusteltiin näistä strategioista. Uskon, että puheenjohtajamaa näiden päätelmien osalta myöskin on nyt äh, antamassa tietoa tuleville puheenjohtajakausille näistä toimista, mitä parlamentti toteuttaa näiden politiikkakehysten puitteissa. Ja uskon, että tämä on varmastikin alkua sille, että parlamentit tulevat enemmän mukaan tähän politiikkalohkoon, mutta tämä tietysti varmasti riippuu myöskin tulevista puheenjohtajamaista. Sitten toinen tapahtuma järjestettiin eilen, epävirallinen neuvoston kokous alue ja äh, kohesioministeriöiden kokous. Meillä ei ollut sitä Irlannin puheenjohtajakaudella. Viimeisin neuvoston kokous järjestettiin Kyproksen puheenjohtajuuskaudella. Eilen keskusteltiin haasteista panna täytäntöön politiikkaa ja äh, komission jäsen Haan oli läsnä samoin myöskin eri alueellisten yhdistysten edustajia oli läsnä. Sosiaali- ja talouskomitean edustajat olivat myöskin läsnä, käyttävät puheenvuoroja. Tämä kokous yleisesti ottaen palveli juuri sitä ajatusta, että täytyy nyt pyrkiä edistämään yksittäisissä jäsenvaltioissa sitä, että valmistellaan näitä politiikan toimia. Nyt meillä ei ole vielä lopullisia päätelmiä tästä kokouksesta, mutta mahdollisimman pian silloin, kun ne sitten saapuvat, Miguel varmasti jakaa ne teille kaikille, jotta saatte kuulla tämän kokouksen tuloksista. Yleisesti ottaen kaikki korostivat sitä, kuinka tärkeää tai kuinka vaikeata neuvottelut parlamentin kanssa oli käydä. Ja kaikki ilmaisivat myöskin oman ilonsa siitä, että loppujen lopuksi koko tämä kehys saatiin aikaiseksi. Minä otin esille myöskin meidän pyyntömme siitä, että tässä koko täytäntöönpano ja, tai toimenpano ja delegoidut säädökset kysymyksessä voisimme tehdä yhteistyötä luottamuksen ja ymmärtämyksen hengessä Muistan, kuinka tärkeää tämä yhteistyö on, kun ajatellaan lopullista asiakirjojen hyväksymistä. Tässä yhteydessä haluaisin vielä puhua tästä aikataulusta. Kohesiopolitiikan työryhmä ennen joulua tapaa vielä ja tarkoituksena on kuulla komissiota eh, heidän asialistaansa mm, näiden täytäntöönpanojen ja delegoitujen säädösten hyväksymisen osalta. Ja meidän on sovittava myöskin siitä, kuinka teemme yhteistyötä eh, ehkä edelleen ja aloitamme jo Liettuan puheenjohtajakaudella, mutta todennäköisesti sun työstä tehdään Kreikan puheenjohtajakaudella ja mitäs muuta sitten vielä? Tämä minun osaltani, jos haluatte esittää kysymyksiä, olkaa hyvät, mutta nämä asiat halusin teille siis kertoa mitään muita kohtia ei ollut, joten päätimme, että meillä ei olisi tänään ollenkaan koordinaattoreiden kokouksia, koska, kokousta, koska meillähän on kuitenkin esityslistalla useita asioita ja entistä vähemmän mietintöjä ja lausuntoja tehdään, joten vähemmän päätöksiä myöskin tarvitaan, joten kenties yksi kokous ennen joulua järjestetään, joten katsotaan kuinka koordinaattoreiden kysymykset sitten vielä ratkotaan. Tässä kaikki. Minulta sitten Lambert. Thank you, thank you very much. Um, dank u wel. Kiitoksia. Eigenlijk heel goed om even de vinger op de Kiitos paljon. Niin, niin. Katsotaan nyt, miten tässä jatketaan. Minä olen puhunut teille yhteydestä työryhmässä, jossa puhutaan kohesiosta ja tulevaisuudesta, mutta ei pitäisi sanoa, ei pitäisi käyttää sanoa implementation, vaan on nimenomaan kyse toteuttamisesta. Sitä pitää jatkuvasti korostaa. Eli on kyse äh, säädöksistä, joiden myötä lähdetään toteuttamaan jotakin. Tämä on ensimmäinen kommentti. Te sanoitte, että olette osallistunut ministereitason epäviralliseen konferenssiin. Minä kuvittelin, että meillekin olisi tullut kutsu, tending invitation, mutta minä en ole saanut minkäänlaista kutsua tähän. Normaalisti tällaisiin tapauksiin saadaan kutsu, jotta voi saisin osallistua todella aktiivisesti, koska mm, uskoakseni parlamentilla on osansa, kun on kyse toimeenpanovista säädöksistä. Kyllä parlamentilla on sanansa sanottavana. Minä näin lehdistötiedottiin ja sanottiin, että olemme erittäin iloisia siitä, että parlamentti on mukana, mutta ehkä minulta meni jotain ohi silmien. Tai en ymmärtänyt kaikkea, mutta meillä on tämä lehdistötiedote mielestäni todella tehän olette meidän keskeisin edustajamme. Teidän pitää toimia sillä tavalla, että me saamme tietoa tilanteen etenemisestä ja seurannasta. Vielä yksi asia. Me olemme kaikki tehneet työtä kovan paineen alla saadaksemme kaiken loppuun viedyksi sovitussa aikataulussa, mutta jos taas kerran ymmärsin oikein, niin viimeinen osa lainsäädännöstä, joka käsittelee yhteisvastuuta, jos halutaan saada se saattaa loppuun ennen tämän lainsäädäntökauden päättymistä, niin silloin pitäisi nähdä, millä tahdilla voidaan tehdä työtä voimmeko pysyä nykyrytmissä? Esittelijän täytyisi varmaan aloittaa työ. Ehkä se ei liity ihan suoraan rahoituksellisiin kysymyksiin, mutta se on kuitenkin tärkeää. Erityisesti tässä valiokunnassa meillähän on oma vastuumme te tiedätte ilmastonvaihdos, ilmastonmuutos ja niin edespäin. Parlamentti on jo pitkään pyytänyt paljon enemmän joustavuutta solidaarisuusrahaston käyttöön. Neuvostossa aina pysäytetään tilanne, mutta nyt meillä on mahdollisuus rangaista, ratkaista tämä ongelma. Eli sen takia minä mm, pyytäisinkin, että meillä olisi jonkinlainen ohjelma tai aikataulu, jossa nähdään, miten me voimme osallistua näihin töihin. Tässä tässä vaiheessa minun kommenttini. Niin täällä on vähän aina day after tämmöisen suuren mietinnön jälkeen. Ja nyt pitäisi kallistua muihin aiheisiin, tärkeisiin aiheisiin. Kiitos. Kiitos. milleni vastaan EPP-koordinaattorin kommentteihin, mitä tulee solidarisuusrahastoon, niin meillähän on tämä keskustelu kohdassa 11 esityslistalla tästä ja katsotaan, kuinka esittelijä sitten käsittelee tätä haastetta. Kerron teille, että meillä on mahdollisuus vielä huhtikuussa käsitellä tätä täysistunnossa, mutta todennäköisesti kuitenkin maaliskuussa. Tämä on suunnitteilla tämä varaus. Minua huolestuttaa se seikka. Muistatte kenties, että neuvosto on kieltäytynyt ainakin yli viiden vuoden ajan näiden siitä, että se lähtisi tähän asetuksen muuttamismenettelyyn. Ja olemme lopulta päässeet siihen vaiheeseen, jossa olemme paljon pitemmällä kuin aikaisemmin. Siis paljon riippuu siitä, kuinka pitkälle pääsemme neuvoston kannassa joko onnistumme tässä vaiko emme, mutta kuitenkin suunnitelma on se, että saataisiin tämä menettely päätökseen tämän vaalikauden aikana. Tämä on tietysti ihan selvää ja me sitten saamme lopullisen esittelyn tästä 18. 18. joulukuuta ja sitten katsotaan vielä, kuinka tämä etenee. Ei pidä unohtaa myöskään, että huhtikuussa, kun Kreikan ministeri tulee, voimme keskustella myöskin täällä Regissä tästä, ei pelkästään vain siis minun kauttani tai esittelijän äh, kautta, joka voi olla yhteydessä kreikkalaisiin, mutta tässä on kuitenkin yksi haasteen paikka nyt sitten näistä äh, kutsuista neuvostoon, no tietysti aina puheenjohtajamaan kutsuu, mutta hyvin usein kuitenkin kollegat, jotka ovat halunneet mennä, niin äh, sitten heille pyydetään kutsua ja yleensä puheenjohtajamaa on reagoinut myönteisesti. Tässä tietysti oli nyt sitten äh, haittana se, että tätä matkaa olisi nyt rahoittaa, mutta sihteeristö ei kuitenkaan ole saanut mitään pyyntöä keneltäkään, mutta puheenjohtaja puheenjohtajamaa yleensä kutsuu vain puheenjohtajana. Se sitten, että olemme nyt muuttaneet tämän nimen näille viimeisille kuukausille. Jos nyt sitten toivomme, että parlamentti, europarlamentti tätä asiaa jatkaa, niin ehkä olisi järkeä, että meillä olisi täytäntöönpanosta tämä työryhmä, mutta keskustelemme tästä vielä varmasti myöhemmin, kun otamme tämän ehdotuksen esille. Haluaako joku muu vielä kommentoida näitä puheenjohtajan ilmoituksia? Jos ei, voimme mennä kohtaan neljä esityslistalla. Elisabeth Schröter on paikalla ja äh, älykkäiden verkkojen kehittäminen, kehittämisen paikalliset alueelliset seuraukset äh, on aiheena ja Elisabeth sinulla puheenvuoro. Dank. Vielen dank. Kiitoksia ja kiitoksia myöskin niille kollegeille, jotka minun kanssani ovat laatineet tätä mietintöä ja jotka nyt keskustelevat kanssamme. Tämä on aika jännittävä mietintö, Tämä liittyy tulevaisuuteen, eli aluetalouden uusia mahdollisuuksia. Ja erityinen rooli, joka alueilla on ja paikallistason viranomaisilla, kun ajatellaan tulevaisuuden maailmaa. Meillähän on työasiakirja jo ollut, siinä oli esimerkkejä mainittu. Ja on tärkeää, että vielä kerran palautetaan mieleen, että meillä on erinäisiä esimerkkejä Itävallasta, joiltain saarilta, Madeiralta, El Hierrolta, Espanjassa, Tsekin, Kreikasta ja Saksan Hartsin alueelta. Ja nämä alueet yrittävät hyvin älykkäällä tavalla luoda uusiutuvia energiaa, jotka ovat alueellisia paikallisia energialähteitä. Ja tällä tavalla voidaan säästää energiaa. Ja nyt yritetään kehittämään järjestelmää, joka johtaisi energiariippumattomuuteen. Ja jos nyt muistelemme tutkimusta, jonka komissio julkaisi muutama vuosi sitten, eli alueet 2020, Tämä oli yksi viidestä keskeisestä kohdasta, jotka olivat suurimpia haasteita alueille, eli energiariippumattomuus. Me olemme löytäneet ratkaisuja sen suhteen, miten tähän haasteeseen voidaan tarttua sillä tavalla, että suurimmat voitot jäävät alueille ja paikallisyhteisöihin, ja samanaikaisesti voimme puuttua yhteen EUn suurimpaan haasteeseen – eli alueiden kehitys tällä saralla. Eli otan vielä esiin nämä työasiakirjan esimerkit. Ja nehän ovat pohjana tälle tutkimukselle, jonka tämä valiokunta teetti. Ja siellä on otettu esiin näitä parhaita käytänteitä. Ja minulle tämä tutkimus on ollut pohjana tälle mietinnölle. No sitten mietintö sinänsä keskittyy johtopäätöksiin, eli mitä on seurauksena tutkimuksesta näistä esimerkkeistä ja millä tavalla me voimme hyödyntää niitä tulevaisuudessa. Ensinnäkin on uusia mahdollisuuksia aluetaloudessa, eli yhtäkkiä on tapahtunut muutos. Ne alueet, jotka olivat täysin riippuvaisia esimerkiksi mantereesta, yhtäkkiä, kun heillä on uusiutuvia energialähteitä, he voivat tuottaa oman energiansa ja jopa myydä sitä muualle. Eli energian ostajasta he muuttuvatkin energian myyjiksi. Eli tässäkin on suurta taloudellista tuottoa näille alueille. Ja epäsuotuisilla alueilla, joilla ei ollut mitään tulomahdollisuuksia, niin tällä on hyvin merkittävä taloudellinen rooli. Eli tämä muutos on ollut valtava. Minun mielestäni tämä muutos on hyvin keskeinen ja samanaikaisesti voidaan havaita, että nämä mahdollisuudet toimivat ainoastaan, jos puiteehdot ovat kunnossa. Tähän liittyy teknisiä kysymyksiä. Esimerkiksi energian täytyy tietyissä tapauksissa kulkea kumpaankin suuntaan. Eli energiaa voidaan syöttää johonkin, mutta sitä voidaan myöskin toimittaa sieltä muualle. Eli jos alueet esimerkiksi haluat myydä energiaa, niin energiaverkon pitää kulkea kumpaakin suuntaan. Ja kyse ei ole pelkästään keskusverkosta, vaan ensisijaisesti, ja tämähän on yksi hyvistä käytänteistä, alueet voivat tuottaa energiaa omille kansalaisilleen. Eli näitä hajautettuja verkkoja pitää vahvistaa. Ja tähän liittyy vielä energiansäästö. Se on hyvin keskeinen kysymys liittyen energiariippumattomuuteen liittyen, ja se täytyy toteuttaa älykkäästi. Ja jotta tässä voidaan toimia älykkäästi, ennen kaikkea tarvitaan nyt erinomaista informaatioteknologiaa, ei ainoastaan laajakaistan osalta, vaan myöskin suoraan paikan päällä olevissa verkostoissa, koska energiaverkostojen rinnalla se on toinen merkittävä verkosto, joka on varmistettava. Lisäksi kun puhutaan energian tuotosta ja uusiutuvista energialähteistä, meidän täytyy ottaa huomioon nämä huippuajat ja sitten nämä vähemmän tuottavat ajat. Esimerkiksi jos ei ole tuulta tai aurinkoa, niin täytyy ottaa huomioon, että on huippuaikoja ja sitten tällaisia vähemmän intensiivisiä aikoja. Esimerkiksi kesällä on paljon energiaa, mutta sitten talvella ei näitä täytyy käyttää sitten kesällä tuotettua energiaa. Eli pitää olla mahdollisuus tallentaa tätä energiaa. Ja tällä hetkellä tämä on yksi suurimpia ongelmia. No, tutkinnassa, tutkimuksessa tähän on keskitytty ja tutkimuksessa on otettu esiin tiettyjä esimerkkejä. Olen ottanut näitä esimerkkejä esiin ja niiden kohdalla on niin, että esimerkiksi liikennesektorilla on käytetty tätä. Eli energiaa on tallennettu esimerkiksi akkuihin, jotta energiaa voidaan käyttää myöhemmin. Eli meillä on energia, teknologiaa ja siihen liittyvät verkostot. Sitten meillä on informaatioteknologiaa, jota ilman tämä energiaverkosto ei toimi. Ja sitten on vielä liikenneverkosto ja akut, johon voidaan sitten tallentaa tätä energiaa, jotta sitä voidaan käyttää myöhemmin. Ja sen jälkeen on sitten energiasäästö. Esimerkiksi rakennusalalla se on tärkeää. Esimerkiksi saneerauksissa, remonteissa voidaan hyödyntää tällaista energiaa. Oli kyse sitten kerrostalosta tai omakotitalosta. Ja tässä on jo neljä alaa tullut esille. Ja ajatuksena ei ole pelkästään tämä verkostokysymys. Vaikka se nyt onkin keskeinen kysymys, niin se ei yksinään pysty toimimaan. Eli meillä pitää olla kaikki nämä järjestelmät toiminnassa ja se on keskeinen osa tätä mietintöä. Eli taloudellinen hyöty alueille. Se ei liity pelkästään näihin verkostoihin, vaan taloudellista hyötyä tulee vasta sitten, kun järjestelmät on todella otettu käyttöön alueilla ja kun ne on kehitetty kuntoon. Ja nämä hankkeet, joita meillä nyt on, niitä on kehitetty juuri tähän suuntaan ja sieltä tulee tätä taloudellista hyötyä. Tämä oli ensimmäinen johtopäätös. No sitten alueella on myöskin esteitä. Siellä on paljon esimerkiksi työpaikkoja, joita on ollut muilla aloilla – ja aikaisemmin siellä on ostettu energiaa ja nyt siellä tuotetaan energiaa, eli se luo uusia työpaikkoja. Energiasäästön alalla on myöskin työpaikkoja. Ne ovat uusia työpaikkoja. Ja nämä ovat hyvin tunnettuja työpaikkoja, esimerkiksi rakennustyöläiset. Ja kysehän on paikallisista työmarkkinoista. Eli kun alue ryhtyy näihin toimiin, niin siellä on heti uusia työpaikkoja. Ja sitten kansalaisten rooli. Nämä järjestelmät toimivat ainoastaan, jos kaikki alueella ovat tässä mukana. Eli kansalaisilla pitää olla valmiutta lähtemään mukaan tähän järjestelmään. Ja me tiedämme, että kansalaiset lähtevät mukaan ainoastaan, jos se näkevät, että siitä on heille jotain hyötyä. Ja siksi kansalaisten rooli ja heidän osallistumisensa liittyy hyvin läheisesti voittojen luomiseen. Eli ainoastaan tätä kautta kansalaiset ovat valmiita lähtemään mukaan näihin älykkäisiin järjestelmiin. Ja kansalaisten rooli ja kansalaisten mukanaolo, suunnittelu, voittojen jako kansalaisille näiden järjestelmien osalla. oli kyseistä sitten aurinko- tai tuulienergiasta, niin se on hyvin keskeinen kysymys. No miksi tämä sitten on kysymys, keskeinen kysymys? Ja sitten tietosuoja on myöskin tärkeä kysymys. Jos me haluamme älykkään järjestelmän, jossa esimerkiksi otetaan huomioon yksittäiset energiankäyttäjät, niin silloin mennään hyvin syvälle ihmisten yksityiselämään. Eli silloin kyse on hyvin henkilökohtaisista tiedoista, ja meidän täytyy olla hyvin varovaisia näissä kysymyksissä, ja siksi tietosuoja tässä mietinnössä on keskeinen kysymys. Ja se tarkoittaa, että me tarvitsemme järjestelmiä, joissa tiedot ovat anonyymejä. Ja tämä nyt on tutkimuksen suurin haaste näissä älykkäissä järjestelmissä, eli tietojen anonymisointi. Muuten ihmiset eivät lähde tähän mukaan. No sitten puiteehdot, jotka liittyvät tähän. Nehän ovat nyt Euroopan tasolla. Ensinnäkin tukikysymys. Meillä tällä hetkellä on tukijärjestelmä, joka on hyvin rajoitettu. Eli jokainen ala nähdään erillään, mutta aluksi jo sanoin, että tämä järjestelmä toimii ainoastaan, jos tämä toimii kautta eri alojen. Ja meillä pitää olla rahoitusta kaikille näille aloille. Eli jos nämä järjestelmät haluan saada, halutaan saada toimimaan, niin meidän täytyy muuttaa tukijärjestelmää. Ja mehän tiedämme, että se nyt on kaikkein suurin ongelma, joka liittyy tähän kysymykseen, koska meidän täytyy keskustella tästä komission kanssa ja sanoa, että jos näitä järjestelmiä halutaan kehittää, niin silloin myöskin tukijärjestelmää pitää mukauttaa ja on huolehdittava siitä, että alueet pystyvät tallentamaan energiaa akkuihin ja silloin sitä voidaan käyttää liikenteessä. Eli tässä on paikallisia yksiköitä, jotka jo hoitavat näitä järjestelmiä. Ja tästä on keskusteltu sisämarkkinavaliokunnassa. Ja meidän täytyy nyt yrittää saada nämä paikalliset yksiköt toimimaan kaikilla aloilla. No sitten viimeinen kohta Meidän täytyy tehdä rajat ylittävää yhteistyötä. tämä on minusta hyvin tärkeä asia, koska meillä on raja-alueita, eli alueita, jotka ovat kaukana oman maansa keskustasta, mutta lähellä muita maita. Eli on esimerkiksi kaksi kaupunkia, jotka ovat lähellä toisiaan, mutta eri puolella rajaa, jotka historiallisesti ovat tehneet paljon yhteistyötä, ja ne voisivat kehittää yhteisiä järjestelmiä. Eli näiden tukien osalta tässäkin meidän täytyy ottaa huomioon, että olisi hyvä, jos tällaiset kaupunkiparit voisivat tehdä yhteisiä järjestelmiä. Ja muistelen nyt Zellerin mietintöä tästä asiasta. Siellähän puhuttiin siitä, että pitäisi olla alueellista yhteistyötä myöskin hallinnoinnissa näiden järjestelmien osalta. Ja meidän pitää varmistaa se, että tällainen eurooppalainen yhteistyö, josta Zeller puhui mietinnössään, niin se on yksi avainkysymyksiä näiden älykkäiden verkostojen osalta. Eli tässä nyt oli mietinnön sisältö päätelmien osalta. Sitten vielä pari asiaa. Olen kirjoittanut tämän mietinnön englanniksi, Tämä on hyvin tekninen, tieteellinen aihe ja on hyvä, että nämä termit, joita tässä on käytetty, että niitä käytetään oikein. Ja jos kääntäisin ne saksaksi, niin minun on se vaikea sitten löytää oikeita sanoja. Eli siksi tämä on laadittu englanniksi ja olen katsonut näitä käännöksiä ja siellä osittain näitä erityistermejä on käännetty väärin. Olen katsotaan että Saksan käännöstä ja olen tehnyt siihen ihan kielellisiä tarkistuksia. Ja täytyy vielä katsoa ranskalaista toisintoa. No, minun puolani nyt ei ole kauhean hyvällä tasolla, eli sitä nyt en pysty tarkistamaan. Eli siitä en osaa sanoa mitään. Eli on englanniksi. Eli jos teillä on käännöksistä tai näistä teknisistä termeistä jotain kysyttävää, niin ne saattaa viitata ihan eri asioihin. Eli katsokaa tätä englanninkielistä versiota. Siellä on oikeat termit käytössä. Ja varmasti tulee hyvin paljon tarkistuksia myöskin ehkä tähän puolankielisen version, versioon, koska tämä on puolalaisille erityisen mielenkiintoinen mietintö. Eli pyytäisin, että katsotte, mitä, miltä puolalainen käännös vaikuttaa verrattuna englantilaiseen toisintoon. Ja sitten toinen asia vielä. Tässä on käytössä sääntö 50, eli teollisuusvaliokunta on itsekin luomassa tästä mietintöä. Olen tehnyt läheistä yhteistyötä ruotsalaisen kollegan kanssa. Meillä on sama linja näissä kysymyksissä. Ja tällä viikolla tästä äänestetään teollisuusvaliokunnassa ja sitten asia tulee meidän valiokuntaamme. No, sihteeristö voi sitten katsoa, millaisia tarkistuksia tulee teollisuusvaliokunnasta. Eli tässä on vielä tällaista teknistä tarkistustyötä tehtävänä. Ja on erittäin tärkeää, että teollisuusvaliokunta huolehtii näistä energiakysymyksistä ja minä sitten mietinnössä olen keskittynyt niihin asioihin, joissa kyse on taloudellisista eduista alueille näiden älykkäiden verkostojen osalta. Kiitos. Thank you for... Kiitokset. Sitten ja Brysina. toivon mukaan Tsekki ei aiheuta ongelmia. Huu paní spravodajku uklidnit překlad do češtiny. No. Mu rozumět. Eh, Voin vakuuttaa, että Tsekin käännös on erinomainen. Tämä älyverkkokysymys käy tästä hyvin ilmi. Tilanne on hyvin mutkikas. Me hyvin usein törmäämme tähän termiin älyverkot, erityisesti tilanteissa, kun on kysymys hyvin energiaa, lähteistä uusiutuvista energioista ja siitä, kuinka nämä energia jako, energioiden jakojärjestelmät toimivat. Minun täytyy myöntää, että olen yrittänyt ratkoa tätä ongelmaa monasti ehkä nyt hiukan tässä liioittelen, mutta tämä on vähän kuin jeti tämä ongelma. Kaikki, siis tämä lumimies, kaikki puhuvat älyverkosta, mutta kukaan ei koskaan vielä nähnyt sellaista. Ja sellaisia elementtejä todella liittyy näihin älyverkoihin joita voidaan soveltaa tavalla tai toisella erilaisissa energian jakelujärjestelmissä, mutta ei ole mitään todella täysin kehittynyttä konseptia älykkäästä verkosta, jossa olisi mukana myöskin energiajakelu. Tällaista ei ole vielä olemassa. Ja se seikka, että kysymys olisi oikeastaan enemmänkin tutkimuksesta kuin käytännön kysymyksestä, niin ainakin sähkön osalta tämä pätee. Tietysti meillä on olemassa akkuja, ne toimivat. Meillä on myöskin vedyn vetyjärjestelmiä, joissa käytetään vettä vettä energialähteenä, mutta näitä ei voida käyttää vielä energialähteenä teollisuudessa. Kaikki ovat vasta tutkimusasteella. Tämän halusin siis sanoa näistä älyverkoista ja esittelen lähestymistapa on se, että hän on keskittynyt yhteen elementtiin, joka mielestäni on ikään kuin tällainen älykäs alueellinen järjestelmä. Hän taas mieluummin puhuu näistä älyverkoista. Ja tässä keskitytään siis äh, näiden järjestelmien alueelliseen käyttöön, jos tällaisia äh, verkkojärjestelmiä sitten tulisi saataville. Minä haluaisin tässä lisätä, että oikeastaan olen jo pyytänyt valiokuntaa analysoimaan, kuinka paljon nämä äh, älyverkkoinvestoinnit kautta Euroopan tulisivat maksamaan. Ja tähän mennessä valuneet tiedot ovat olleet aika hämmentäviä. Tietystikin tässä on paljon myönteisiä seikkoja, mutta on kuitenkin verrattava näitä seikkoja kuluihin. Ja uskon, että paras asia tässä mietinnössä varmastikin on se, tämä on siis aivan erinomainen juttu, on tämä kohta tietosuojasta. Jos nämä järjestelmät tulevat käyttöön, niin, tai jos halutaan, että toimivat, niin meidän täytyy saada tietoa myöskin kotitalouksista ja henkilöistä. Ja jos nämä tiedot menevät väärin käsiin, niin tämä voi olla todella vaarallista. Sen takia on erinomaisen tärkeää Äh, ja olennaista ottaa huomioon tämä asia. Ja minun mielestäni esittelijä on tästä varoituksen sanan oikein hyvin tänne laittanut. Jotkut kysymykset minulle henkilökohtaisesti aiheuttavat ongelmia. Äh, hän perään kuuluttaa 2030 mennessä tällaisia sitovia tavoitteita tehokkuudessa, päästöissä, siis uusiutuvien energioiden tehokkuudessa ja päästöissä muun muassa. Ja nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joista vielä keskustellaan. Sen takia en vielä tiedä, jättäisinkö tarkistuksia, joissa pyrittäisiin puuttumaan näihin kysymyksiin. Mitä tulee sitten näihin mahdollisiin myönteisiin vaikutuksiin työmarkkinoilla, niin varmasti kaikkein suurin vaikutus liittyy siihen, että Kiinassa erityisesti nämä aurinkopaneelit ovat tuottaneet paljon työpaikkoja, niin olisin vähän pikkuisen vähemmän optimistinen, vaikka tietysti on varmaa, että myönteisiä vaikutuksiakin tulee olemaan paikallisille työmarkkinoille. Mitä tulee näihin tarpeellisiin edellytyksiin, jotta voitaisiin luoda teollinen pohja älyverkoille, niin olen tässä samaa mieltä esittelijän kanssa. Meillä tulee olla tällaiset perusedellytykset, vaikkakin on hyvä edetä myöskin varovaisesti. Ja jälleen kerran haluaisin vielä muistuttaa teitä siitä, mitä biopolttoaineiden kanssa tapahtui Suurta innostusta oli 10 prosenttia biopolttoaineista on tässä energiayhdistelmässä, mutta tiedämme kuitenkin, mikä oli lopullinen tulos. Ja ei olisi hyvä tietenkään toistaa virheitä, joita teimme aurinkoenergian osalta. Äh, älykkäät verkot kyllä ja alueen lähestymistapa kyllä, mutta tarvitsemme kuitenkin kattavan lähestymistavan tähän koko kysymykseen ja on otettu huomioon myöskin seuraukset. Sitten sosiaalidemokraattien edustaja Kademach. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin kiittää Schroederia hyvästä yhteistyöstä, koska tämä työasiakirja oli asia, jota työstettiin hyvin intensiivisesti ja tavoitteemme täytyy olla, ja kun ajatellaan nyt esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, energiatehokkuuden lisäämistä, uusiutuvien energialähteiden kohentamista, niin näihin tavoitteisiin voidaan päästä ainoastaan, jos kaikki toimijat ja sidosryhmät otetaan mukaan kaikilta aloilta, jotka liittyvät näihin energiajärjestelmiin. Tässä on nyt hiukan kyseenalaistettu, voiko näin tapahtua. Viimeisimmässä vaiheessa on otettu esiin näitä esimerkkejä. Esimerkiksi Itävallassa on osavaltio, joka on Euroopan ensimmäinen alue, joka on sähkön osalta omavarainen. Meidän täytyy katsoa nyt tätä esimerkkiä. Ja nyt syksyllä Burgenlandin kaikki sähkö tuotetaan paikan päällä ja seuraavina vuosina se pystyy jopa myymään sitten tätä energiaa muille. Tämä ykkös tavoitealue Euroopassa. Tämä alkoi vuonna 1997. Silloinhan se sai näitä tukia phasing out-vaiheessa ja siellä on 100 miljoonaa saatu Euroopalta tukia. Siellä on lähinnä tuulivoimaloita ja Tämä luo hyvin paljon työpaikkoja myöskin perinteisille aloille, esimerkiksi rakennusalalle. Siellä on Burgenlandin alueella yli tuhat henkeä alalla, tällä alalla töissä. Ja sitten 321 tuulo, tuulipuistoa vaikuttavat myöskin taloudelliseen hyötyyn ja tämä säästää myöskin luontoa. Tällä tavalla voidaan säästää hyvin paljon hiilidioksidipäästöjä. Ja tämän lisäksi tällä alueella on korkeakoulu, jossa koulutetaan nuoria nimenomaan näille markkinoille. Eli tämä on uusiutuvien energialähteiden korkeakoulu. Tämä liittyy esimerkiksi tuuliteknologiaan. Siellä on uusia innovatiivisia alueita, eli Burgenlandin alueella. Siellä 160 työpaikkaa on kehittynyt juuri tälle alalle. Eli tästä voidaan nähdä. Eli kun meillä on tällaisia älykkäitä järjestelmiä käytössä, niin myöskin tulevaisuudessa tästä on luonnon kannalta ja myöskin taloudellista hyötyä. Ja siksi tämä mietintö on niin tärkeä, että meidän täytyy miettiä rahoitusta, ei pelkästään verkostojen hyödyntämistä, vaan myöskin näitä tallennusmahdollisuuksia. Se on erittäin tärkeä asia viedä eteenpäin. Ja nämä ajatukset, joita minulla on tästä asiasta, liittyvät myöskin siihen, että tämä pystyy toimimaan ainoastaan silloin, jos todellakin kansalaiset saadaan mukaan näihin järjestelmiin ja toisaalta meidän täytyy varmistaa paras mahdollinen tietosuoja, koska muuten tämä valmius siirtyä keskitetystä sähkötuotannosta alueelliseen sähkötuotantoon, niin se ei tule toteutumaan. Kiitos. Lambert van Nistelrooy. Sitten Lambert van Nistelrooy. Voorzitter, dank u wel. Um, graag ook in aansluiting wat... Kiitos. Muutama kommentti. Olen ihan samaa mieltä suurista linjoista tässä mietinnössä. Ja CO2-arme economie. on nyt hienot mahdollisuudet meille viedä tämä mietintö täysistuntoon alueellisten aspektien saattelemana. Muutama täsmennys tai säätö kuitenkin. Minä totesin, että tässä puhutaan valtion avusta – johon pitäisi saada muutoksia. Se, sitä pitäisi kuitenkin vielä vähän pohtia. Ainahan voi kannustaa tutkimustyötä, mutta jos on kyse laitteista, niin tässähän pitäisi silloin vapaan markkinatalouden toimia. Ensinnäkin, jos jos sanotaan eh, kriteeriä zouden moeten veranderen. Nou, dat is... Jos puhutaan älyverkoista, pitäisi muuttaa kilpailukykykriteerit, mutta kyllä tässä pitää vähän kaivaa syvemmältä tätä politiikkaa, jota halutaan harjoittaa. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa kun hän lähestyy tätä asiaa niinkin kokonaisvaltaisesti. Mutta kun te puhutte Burgenlandista, ja jossa koulutetaan nuoria insinöörejä, ja aivan korostetusti puhutte tästä, otatte sen erikseen esille, onhan se ihan hyvä asia. Mutta eilen minä puhuin Alankomaiden pohjoisen alueen edustajan kanssa ja kyllä sielläkin tuli koulutuskysymys esille. Haluavat tehdä yhteistyötä muiden alueiden kanssa, jotka myös painivat tämän kysymyksen ympärillä. Pitää ottaa huomioon yhtäältä kilpailu ja toisaalta yhteistyö niiden alueiden välillä, jotka haluavat ryhtyä toteut- sijoittamaan toteuttamaan näitä älykkäitä verkkoja. Ehkä nimenomaan tämän asetuksen avulla sen, mutta tämä ei ole ihan vielä täysin selvää. ITRE tuo omat näkökohtansa tähän, mutta mitkä ovat ne ITREn erityis kohdat. Ehkä pitäisi sitäkin tarkastella lähemmin ennen äänestystä. Horisonttiohjelmassa on aivan erityisalue teknologisen uudistuksen teknologista, uudist, teknologista uudistusta käsittelevää laitosta. Ajatellen, meillä on neljä kohtaa energiasta. Meillä on viisi keskusta Euroopasta, jotka on valittu. Ja siinä puhutaan, että ne olisivat aivan kehityksen kärjessä. Pitäisikö vieläkin enemmän kannustaa tätä? Meillä on suuria mahdollisuuksia nyt tarjolla yrityksille, myös julkisille laitoksille. Mielestäni tämä on hyvä ajatus tässä yhdistää teknologia ja politiikka. Eh, en tiedä, mitä energialähteitä tässä pitää nyt katsoa maalämpöä vai mitä, mikä olisi me mutta nämä pitää pystyä kytkeä toisiinsa, mutta kuluttajan pitäisi olla ehkä enemmän riippumaton, äh, kun ajatellaan eri energiamuotoja, niiden valintoja. Tässäkin on vielä paljon tehtävää. Pitääkö korottaa kuluttajan mahdollisuutta, tai vahvistaa kuluttajan mahdollisuutta osallistua. Eli kiitos paljon tästä mietinnöstä. Kiitos. Χρυσοχελός. την έκθεση και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη χρησιμότητα. Φυσικά είναι κατανοητό. Uskon, että on hyvin hyödyllistä. No tietysti tämä on ympäristöllisesti hyödyllistä, mutta myös taloudellisesti hyödyllistä ja työpaikkojen osalta hyödyllistä, mutta tämä on myöskin hyvin hyödyllistä meille valiokuntana kun kysymys on alueellisesta kehityksestä ja se kuuluu valiokuntamme toimivaltuuksiin, niin sen takia on hyvin tärkeää, että me laadimme tämän mietinnön juuri tällä hetkellä. Vaikkakin uusiutuvat energiat aiheuttavat meille ongelmia, niin meidän pitäisi vaikka ne ovat kalliimpia, mikä ei välttämättä enää suuressa määrin ei pidä paikkaansa, niin meidän pitäisi ymmärtää, että että on suuria mullistuksia Yhdysvalloissa, Filippiineillä, Sardiniassa ja äskettäin minun maani saarella Rodoksessa. Siis tämä, tällä on valtavia vaikutuksia ympäristöön. Jos ajatellaan vaikkapa mm, Yhdysvalloissa näitä luonnon mullistuksen kuluja, niin olet 30 miljardia ja Filippiinille 10 miljardia. Siis ja myöskin riippumatta näistä taloudellisista menetyksistä myöskin paljon tulee inhimillisiä uhreja niin, että innovaatiolla on paljon mahdollisuuksia uusien ratkaisujen kehittämisessä ja äh, senpä takia meidän ei pidä tyytyä siihen, mitä Stern sanoi omassa paperissaan, vaan meidän täytyy ottaa hyvä lähestymistapa tähän asiaan. Ja sen takia on hyvin tärkeää, että ähm, mietimme tätä energiakaavaa, ähm, energiamallia ja sitä, mitä tarkoitamme älykkäällä kehityksellä. Näiden älyverkkojen kautta pystymme kehittämään jopa pienissä kaupungeissa niiden tarvitsemia energioita, niiden tarvitsemaa energiaa. Ja ähm, hyvin tärkeä esimerkki tämä on myöskin, kun ajatellaan näitä budjettirajoitteita. Minä tulen Kreetalta ja senpä takia meillä on hyvin ymmärretty, kuinka kallista on tuoda öljyä vuosittain 700 000 se maksaa ja senpä takia jos käyttäisimme tämän saman rahan uusien energioiden kehittämisen. Uskon, että tällä päästäisiin paljon pidemmälle ja uusiutuvan energioiden käyttö voitaisiin linkittää muihin sektoreihin, kuten vaikkapa laivavarusteluun, turismiin, mutta myöskin laivavarusteluun, jota harjoitetaan erityisesti Manner-osassa maata, ja tietysti myöskin liikenteeseen. Troika tietysti nyt pyytää meiltä tiettyjä asioita, mutta siinä pitäisi myöskin ottaa huomioon se, mitä me pyydämme. Sen sijaan, että sanomme, että meidän pitäisi saada 700 miljoonaa rahaa palkkoihin ja eläkkeisiin, niin sen sijaan voisimme pyytää sitä näihin älykkäisiin verkkoihin näiden strategioiden kautta äh, voimme myöskin äh, miettiä äh, alueiden välisiä laatueroja. Jotkut alueet ovat todella köyhiä, koska ne joutuvat tuomaan kaiken. Ruoan, energian on maksettava myöskin vaikkapa laivayhteyksistä mantereille ja niin poispäin. Tässä liikenteessä voitaisiin todella käyttää älykkäitä energioita ja tällä tavalla liikennejärjestelmät voitaisiin myöskin sitoa vaikka telakoihin, jotka kärsivät kriisistä nyt. Tärkeää on siis se, kun ajatellaan näitä tätä uutta äh, ohjelmakautta 14.20 rahoituskehyksessä, niin meidän pitäisi auttaa alueita näiden investointien suunnittelussa. Mutta jotta ne voisivat suunnitella, ne tarvitsevat tietoa näistä kysymyksistä. Jotkut alueet ovat hyvin edistyneitä, mutta toisilla alueilla eh, joko tämä, jopa tämä koko käsite älyverkot on tuntematon, joten näitä alueita täytyy valistaa. Niillä on annettava tietoa ja herätettävä niiden tietoisuutta tästä asiasta. Vielä viimeinen seikka, joka tulee hyvin selvästi sanotuksi tässä Elisabetin mietinnössä, ja se on se, että joissakin valtion tukiluokissa pitäisi miettiä, miettiä sitä, ovatko ne yhteensopivia yhtenäismarkkinoiden kanssa, sillä markkinat itsessään eivät varmastikaan mene kaukaisimmille alueille auttamaan näissä energiaverkkokysymyksissä. Yksityiset markkinat eivät toimi tällä tavalla. Senpä takia tämä pätee juuri saarialueisiin, vuoristoalueisiin, sellaisiin alueisiin, joissa tällaisia tukia voitaisiin sallia. Nämä alueet pitäisi nyt sitten kuvata. On ilmeistä tietysti, että kehittyneillä alueilla on yksityistä ja varmasti myöskin julkista rahoitusta tähän tarkoitukseen, mutta voisimme vielä tarkemmin sanoa, että syrjäisillä saari- ja vuoristoalueilla näiden tukien pitäisi olla sisämarkkinasääntöjen kanssa yhteensopivia. Commission, Kiitokset. Sitten komissiosta Rovas Karingas. Olkaa hyvä. thank you very much. I'm representing... Kiitoksia. Edustan aluepolitiikan pääosastoa. Täällä myöskin energian pääosastolta kollega joka voi sitten kertoa vähän muista asioista. Komission puolesta olemme tietysti samaa mieltä siitä, että alueella ja kaupungilla on tärkeä rooli näissä kysymyksissä, kun ajatellaan kunnianhimoisia energiatavoitteita. Ja kuten tässä mietintöluonnoksessa on kuvattu, meidän täytyy muokata energiajärjestelmää kokonaisuudessaan. Eli paljon innovaatiota ja tutkimusta tarvitaan, ja energian tallentaminen mainittiin myöskin. Ja kohesiopolitiikassa haluamme vahvistaa investointeja tälle alalle sekä uusiutuvan energialähteisiin, energiatehokkuuteen, älyverkkoihin, koko järjestelmään ja myöskin tutkimuksen ja innovaatioon. Ja älyverkot mainittiin ja haluaisimme nyt, että yksityiseltä sektoriltakin tulisi huomattavia investointeja. Eli meidän pitäisi todellakin käyttää rahoitusvälineitä sillä tavalla, että voidaan apurahat yhdistää lainoihin erityyppisiin tulolähteisiin, jotta voidaan maksimoida yksityiset investoinnit. Ja kuten Brezina esimerkiksi totesi, me olemme vielä alkuvaiheessa älyverkkojen osalta ja julkisilla investoinnilla voi olla merkittävä rooli, jotta voidaan kehittää paikallisia pilottihankkeita ja jotta voidaan saada selville, mitkä ovat toimivat mallit tällä alalla ja millä tavalla voidaan poistaa tämänhetkisiä teknisiä ja muita esteitä. Ja tämä mietintö mielestäni on oikea-aikainen ja hyödyllinen, jotta voimme katsoa juuri näitä konkreettisia esimerkkejä, jotka on otettu esiin mietinnössä. Eli voidaan katsoa, millaista kokemusta on. Voimme ehkä innoittaa alueita sen suhteen, miten rahoitusta voitaisiin hyödyntää näillä alueilla. Ja sitten komission yhteisestä tutkimuskeskuksesta on tullut tutkimus, ja nettisivustolla on interaktiivinen kartta, josta voidaan nähdä, mitä on jo tehty joissain osissa Eurooppaa. Tämä liittyy myöskin valtiontukijärjestelmän uudistamiseen. Sehän on mainittu myöskin mietintöluonnoksessa. Ja kuten tiedätte, mitä tulee energia- ja ympäristötukiin, niitä vielä valmistellaan ja niistä järjestetään julkinen kuulemistilaisuus, jossa sitten saadaan kuulla eri tahojen kantoja ennen kuin nämä asiat lyödään lukkoon. Eli me olimme valmistelleet näitä hankkeita, eli tämä asia on vielä kesken. Ja kuten Kriso Heloskin mainitsi, niin meidän täytyy lisätä tietoutta näistä asioista kaikilla alueilla, näistä mahdollisuuksista, miten kohesiorahoitusta voidaan hyödyntää, jotta voidaan edetä näissä kysymyksissä. Kiitoksia tästä mietinnöstä ja sitten kollegani voi jatkaa tästä. Thank you and, and thank you, Madam Chair, for... Kiitos ja kiitos puheenjohtajalle siitä, että DG Energia myöskin on päässyt tänne kertomaan näkemyksensä tähän asiaan. Pari seikkaa vai siihen, mitä kollegani sanoi. Haluan korostaa sitä, että että on useita jo olemassa olevia älyverkkohankkeita ja myöskin rahoja on sijoitettu tähän teknologiaan niin, että äh, ei varmasti ole oikein sanoa, että älyverkot ovat tällainen jonkinnäköinen äh, kangastus, joka vielä ei ole olemassa ollenkaan. No, olemme voineet jo demonstroida, kuinka älyverkot toimivat alueellisesti ja olen täysin samaa mieltä siitä, että tämä ei vielä riitä ja tämä konsepti sinällään ei ole vielä täysin kehitetty, vaan vaan sitä on kehitettävä, mutta on kuitenkin muistettava, että paljon on jo tehty ja tälle voidaan rakentaa vielä tulevaisuudessakin. Älyverkkoja tarvitaan, niiden edut ovat tulleet tässä keskustelussakin esille ja käytännössä näemme myöskin jokapäiväisessä elämässä viime viikon lopuna esimerkiksi tietyissä jäsenvaltiossa nähtiin, mitä vahinkoa voi tapahtua, jos suuret sähköverkot eivät pysty käsittelemään sellaisia tilanteita, vaikkapa kun sää on hyvin myrskyinen tai jos jotkut kysyntä- ja tarjontatilanteet eivät kohtaa, niin että on, haluan siis tukea sitä, mitä tässä on jo sanottu, ja pari seikkaa vielä. Ehkäpä olisimme toivoneet enemmän tässä mietinnössä äh, muitakin kysymyksiä. On hyvä, että tässä puhutaan tietosuojahaasteista. Tämä on hyvin tärkeä kysymys, jota ei pidä unohtaa. Ja tämä on todella myöskin julkisen tuen avain äh, tässä asiassa äh, mutta toinen avainkysymys älyverkkojen osalta on se, että kansalaisten täytyy ymmärtää, mitä etuja heille näistä verkoista tulee. Heidät ei pidä pelkästään saada mukaan paikallistasolla, vaan heidän täytyy tuntea se, että tällä on kouriin tuntuvia etuja heidän elämässään. Ja tältä osin on hyvin tärkeää, että ei pelkästään vain taata täysin, että tietoja suojellaan, vaan että on myöskin täysin valvonta tietojen osalta ja myös mahdollisuus päättää, mitä tietoja kansalaiset haluavat antaa äh, kenellekin. Tietoja ei pitäisi pelkästään vain antaa mittaaville äh, tahoille, vaan äh, kansalaisten pitäisi pystyä myöskin antamaan pääsy tietoihin niille tahoille, jotka antavat joitakin muita lisäarvopalveluita verkkooperaattorin lisäksi. Ja tämä liittyy tietysti myöskin näihin mittausjärjest- mittausjärjestyksiin sinällään tässä esitelmässä tätä systeemistä lähestymistapaa korostetaan, mutta tässä ei oteta huomioon kuitenkaan näitä älykkäitä mittauksia mittarilaitteita, mutta tämä kuitenkin on yksi kulmakivi koko älyverkkojärjestelmässä ja olisi hyvin tärkeää, että kun puhutaan, asia, kun puhutaan älyverkosta, niin myöskin nämä älymittarit pitäisi ottaa huomioon ja meidän on taattava, että kun nämä älymittarit tulevat sallituiksi ja käyttöön, niin on taattava, että kaikki raha, joka niiden käyttöönottoon käytetään, takaa myöskin se, sen, että myöskin kansalaiset ja yksittäiset kuluttajat ovat tästä tietoisia, eivät pelkästään verkko-operaattorit. Jossain tapauksissa kenties vielä on varaa parantaa ja pyrimme nyt vertailemaan tätä tilannetta. Uskon, että tarvitsemme kuitenkin myös parlamentilta ja neuvostolta poliittista tukea. Ihan viimeisenä kohtana tässä mietinnössä hän hyvin selvästi todetaan, ei pelkästään se, että jäsenvaltio täytyy saada mukaan, vaan myöskin, että aluehallinto on saatava mukaan. Ja tästä olemme puhuneet myöskin rakennerahastojen yhteydessä, mutta ei pelkästään vain aluetaso, vaan myöskin paikallishallinto on saatava mukaan Tämä mainitaan kyllä mietinnössä. Heidän roolinsa on hyvin tärkeä. Meillä on hyvä väline. Siinä parlamentti ja komissio tekevät tiivistä yhteistyötä. Se liittyy mm, tähän kaupunginjohtajan ja kunnanjohtajan yhteistyöhön ja tällaista toimintaa on jo tuettu. Ja tarkoituksena on todella levittää viestiä myöskin paikallishallintoon, kannustaa näitä tahoja, paikallisyhteisöjä ja kuntia, että he myöskin ymmärtävät, kuinka näitä älyverkkoja voidaan käyttää ja kuinka niitä pitäisi edistää. Kiitos Elisabeth. Kaksi minuuttia ehkä, koska nyt olemme jo eh, hiukan myöhässä aikataulusta näitä hyvin lyhykäisesti. Um... No, yritän puhua lyhyesti. Ensinnäkin työpaikoista. Aurinkoenergia yksiköt eivät luo työpaikkoja ainoastaan tällä alueella, vaan kyse on monista teknisistä työpaikoista, joita tarvitaan asennukseen, tarkistuksiin ja erityisesti informaatioteknologian alalla. Eli tämä nyt ei suoraan liity näiden aurinkopaneelien tai tuulivoimaloiden yhteyteen, vaan kyse on insinööreistä, informaatioteknologia-alasta – sähköalasta, korjausalasta, ylläpito ja rakennusala ovat tässä myöskin mainittu myönteisinä esimerkkeinä. Nämä ovat klassisia paikallisia työpaikkoja, jotka voivat syntyä paikan päälle, mutta niihin tarvitaan myöskin tietynlaista koulutusta ja haluan kiittää Kadenbahia siitä, että hän syventävästi puhui juuri tästä koulutuskysymyksestä. Aurinkovoima ei ole ainoa energialähde, on myöskin maalämpöä, jota voidaan hyödyntää monilla alueilla. Ja sitten vuoristoalueilla on esimerkiksi pieniä vesivoimaloita, ne ovat taas ihan erilaisia, ne eivät liity aurinkovoimaan. Eli eri alueilla on täysin erilaisia energialähteitä, jotka ovat uusiutuvia ja jotka voivat johtaa energiariippumattomuuteen. Ja kiitoksia myöskin siitä, että komissio otti nämä asiat esille. Meillä on nyt uusia mahdollisuuksia edetä ja että nämä ovat erinomaisia esimerkkejä ja niin erinomaisia todellakin, että näitä käytänteitä pitäisi laajentaa ja varmistaa se, että kaikki ovat aktiivisesti mukana. On totta, että vapaa markkinatalous pitäisi saada mukaan investointeihin, mutta haluaisin kuitenkin kiittää vielä komissiota siitä, että se teki selväksi sen, että julkinen taho omilla mahdollisuuksiaan myöskin edistää näitä investointeja. Ja siksi meidän täytyy nyt keskittyä näihin tukiin kaikilla aloilla. Ja se on hyväksyttävää, jotta julkinen taho voi edistää näitä investointeja ja kiertoa myöskin Lambertille hänen puheenvuorostaan. Olen hänen kanssaan täysin samaa mieltä. Ja haluaisin kiittää vielä komissiota siitä, että se puhui kansalaisten valvonnasta. Niin katson vielä tästä hetkinen. Tätä pitää vielä parantaa. Ja sitten aluehallinto. No tästä nyt ihan ei tule selväksi kaikki asiat, niitä pitää selventää. Älymittarit on mainittu, mutta tässä on mietitty sitä, että tämä kuuluu ehkä enemmän teollisuusvaliokunnalle, ja se on nyt siksi otettu tästä pois. Eli tämä vastauksessa kysymykseen, mikä asia kuuluu enemmän teollisuusvaliokunnalle. Meidän täytyy katsoa, kuinka pitkälle he ovat jo tässä asiassa. Heillähän oli jo määräaikatarkistuksille. Jos ne eivät, heidän tarkistuksensa eivät ole riittävän hyviä, niin voi tehdä omia tarkistuksia ja katsoa sitten, että tietyt asiat saadaan mukaan täysistuntoon ja voimme tehdä tästä vielä muutama tarkistus. Eli tässä nyt oli tätä taustaa. Tässä on hyvin teknisiä kysymyksiä, joista en ole puhunut. Meillähän on tämä sääntö 50 käytössä. Jos niitä ei saada mukaan, niin meidän täytyy varmistaa se, että oikea-aikaisesti nämä asiat vielä otetaan esiin. Eli kiitoksia yhteistyötä. Uskon, että yhdessä saamme tästä aikaan hyvän mietinnön ja kiitoksia näistä puheenvuoroista ja, ja jatkamme tätä menestyksekästä työtä vielä yhdessä. Kiitos. Kiitos. Äh, on kiva, että esittelijällä on hyvä lähestymistapaa. Me olemme lähettäneet tämän myöskin poliittisten ryhmien neuvonantajille ja varjoesittelijöille, koska meillä on aika lyhyt aika siis tarkastusten vettämiselle se on huomenna kello 12, koska äänestämme tästä jo joulukuun kokouksessa. Tässä on siis vain tämä päätös enää jäljellä. Tämä on siis nyt käsitelty. Menemme kohtaan viisi esityslistalla ja meillä on myöskin hyvin lyhyt aika tämän asian käsittelemiseksi. haluan siis varoittaa kaikkia puhujia tästä. Biopohjaisen teollisuudella koskeva yhteisyritys valmistelija on Lukatsievska ja valmistelijan puheenvuoro. Przewodnicząca, ja na samym początku chciałbym podziękować shadow reporterom i szczególnie pan... Kiitos, minä haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja ihan konkreettisesti herra Lambertia, hän on toiminut koordinaattorina olen erittäin iloinen siitä, että hän on myös ITRE-valiokunnan esittelijänä, varsinkin kun kaikki ITRE-kommentit ovat hyvin mielessä. Olen hyvin tietoinen siitä, että yksi suurimmista haasteista tässä on eurooppalaisessa taloudessa on energiaturvallisuuden takaaminen. Miten me voimme tulla riippumattomiksi mahdollisimman suuressa määrin energian äh, huollossa, kun ajattelemme öljy, öljyä energianlähteenä. Se on keskeistä. Silloin meidän täytyy myös äh, paljon laskea sen varaan, että meillä on yhteisiä aloitteita. Meillä pitää olla energiaa yhä enemmän, joka perustuu biologisiin alku Ähm, biologisiin lähteisiin. Sen takia minä olen ottanut tämän asian esille tämän EUn kanssa erilaisten yritysryppäiden kanssa, kun lähdetään yhteisiin teknologisiin aloitteisiin, nimenomaan teollisuuden alat, jotka lähtevät rahoittamaan tätä. Mitä tulee sitten tulee aikajaksoon 2014-2020 miljardi, eh, miljoona, mir, mar, mil, miljardi euroa ja sen jälkeen kolme miljardia euroa. Nämä ovat muutamia lukuja. Minä viittaan nyt tässä nyt näihin yritysryppäisiin. Tässä on kyse eh, yritysryppäistä, jolla, jolla ei ole taloudellinen hyötytarkoitus ja se haluaa käyttää bio, bioperäisiä polttoaineita. On kyse PK-yrityksestä, on kyse ryhmittymistä, yritysryhmittämistä, jotka ovat teknologiayrityksiä. Ne voi, kuka tahansa voi liittyä tähän yritysryppäiseen. Siinä on esillä noin 60 eri sektoria. KLM, Unilever ovat näitä noin 80 järjestöä, jotka ovat keskittyneet tutkimustyöhön ja teknologia yritysten kehittämisiin. Mutta nyt meidän pitää saada vakuuttuneeksi kaikki tahot, että näissä ole kyse vain suuresta hyppäyksestä eteenpäin, kun haluamme ratkaista ongelmat tällä hetkellä. Tässä on kyse myös siitä, että haluamme avata markkinat suurille innovaatioille. Niiden arvot ovat noin 200 miljardia euroa. Eli tässä on kyse työpaikkojen luomisesta nimenomaan maaseutualueille. Tämän aloitteen tarkoituksena on, niin kuin äsken sanoin, on luoda yhteinen aloite, yhteinen aloite yhdistää julkinen ja yksityinen ja teollisuus kytkeä tähän mukaan, rahoittaa tutkimustyötä, edistää, edistää innovaatiota uusien teknologian hyödyntämisessä ja käyttää uusia tuotteita, uusia materiaaleja kulutusmielessä sillä mielellä, että voimme saada kaikki vakuuttuneeksi siitä, että kaikki yritysmallit ovat myös ö, toimivia, ö, kun ja biomassa on tässä tärkeässä osassa. Maanviljelijät, kuluttajat voivat myös osallistua tähän prosessiin. Se on keskeistä. Tämä aloite tarvitsee tukea myös klustereilta tukea. Tämä on tässä biotaloustuotteilla on tärkeä rooli. On kyse myös alueista, jotka on otettu tähän mukaan, joilla, jotka toteuttavat biotaloutta. He ovat ottaneet sen malliksiin. Heidän pitää pystyä myös, niiden pitää myös voida tukeutua erilaisiin rahoituslaitoksiin. Esimerkiksi Euroopan investointipankki on tärkeä tuki. Näillä alueilla tulee olemaan paljon osallistumismahdollisuuksia osallistua näihin innovatiivisiin, lupaa, innovatiivisiin lupaaviin markkinoihin. Mielestäni tämä on hyvä aloite, mutta kun tätä valmistelin, minä mietin, miten minä voin ottaa huomioon neiden aloitteiden rooli, jotka olisivat mukana tässä yhteisyrityksessä tai yhteisaloitteessa. Miten Alueen paikallisviranomaiset ovat erittäin tärkeässä roolissa, josta tästä tulisi todella menestystarina. Meidän täytyy todella lähteä liikkeelle alaspäin. Se on keskeinen tekijä. Miten saamme paikallisyksiköt toimimaan alusta asti, eli lähteä toimimaan ruohonjuuritasolta. Meidän pitää saada koko yhteiskunta heräämään tähän käsitteeseen, joka meitä tässä kiinnostaa ja huolestuttaa. Silloin me voimme saada hyviä voimme päästä tavoitteisiin. Yksi avaintekijä on myös tärkeä, kun ajatellaan makrotaloudellista ulottuvuutta, on se, että voimme luottaa mm, yhteistyöhön eri tekijöiden välillä. którego skutkiem będzie utworzenie nowych miejsc pracy. Meidän täytyy pystyä luomaan järjestelmää, joka todella voisi synnyttää työpaikkoja, jossa pohjataan yhteistyöhön eri yritysrakenteiden välisiin yhteistyöhön. Meidän pitää myös hyödyntää olemassa olevaa pääomaa, joka edistäisi biotalouden kehittämistä. Miten voidaan edut, jot jotka tämä järjestelmä voi tarjota maanviljelijöille. Esimerkiksi haluan kiittää tässä vaiheessa edustaja Lambertia hänen tuestaan ja kaikkien niiden henkilöiden antamasta tuesta, jonka ovat, jotka ovat parantaneet tätä mietintöä. Kiitos paljon. Kiitos. Lambertilla ei ollut kuulokkeita, joten hän ei varmasti kuullut, että kiitit häntä tästä hyvästä yhteistyöstä. Nyt Jens Nielsen SD-ryhmän koordinaattorina käyttää puheenvuoron. Varjo esitteli ne tulkiko. Tack så mycket. Jag eh, ska tacka för betänkandet och jag tycker att det är också Kiitos paljon tästä mietinnöstä. Minusta se on erittäin hyvä aloite. Totta kai aina sitä voidaan parantaa, aina voidaan parantaa minä osallistuin paljon tämän mietinnön laatimiseen. Tulen Pohjois-Ruotsista. Meillä on paljon metsävaroja. Myös Suomessa on paljon metsävaroja. Me voisimme äh, käyttää tätä biopolttoaineena ja tarjota sitä muille, muulle Euroopalle. Sen takia minä osallistuin varsin paljon tämän mietinnön laatimiseen. Kun lähdetään luomaan tämän tyyppisiä yhteyksiä, silloin meidän täytyy aina pitää mielessä, että Kuka maksaa tässä? Tässä puhuttiin tästä yritysryppäistä. Meillä on myös olemassa vaaratekijöitä se, että ne, jotka osallistuvat nämä yhdistykset, nämä yritysryppäät, näiden alueiden täytyy osallistua, ettei ole kyse vain koelemästä tai Unilever, jotka johtaisivat tätä tätä toimintaa ja määräisivät, mikä on agenda. Meidän täytyy olla operatiivisia ja ottaa huomioon alueet, Meillä on paljon alueita, jotka voisivat lähteä toteuttamaan hyödyntämään tätä biopolttoaineteknologiaa. Tämä on myös kytköksissä äh, äh, meidän toimivaltuuksiin. Äh, meidän täytyy miettiä, miten voimme parantaa kasvu, talouskasvua eri alueilla. Jotkut Minusta esittelijä sanoi paljon mielenkiintoisia asioita, mutta meidän täytyy paikantaa riskit ja kaikkien täytyy todella sitoutua tähän työhön alusta loppuun asti. Uh, uh, Kiitos. Onko Injaki Fernandes paikalla? Ja teillä on puheenvuoro. For the Greens. Vihreiden nimissä. Ai, ette halua käyttää puheenvuoroa. Selvä. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Ja äh, Van Nistelrooy. Dobji. But it doesn't mean that no Chapamovo Popolsko. I don't speak Which Polish, is a pity. But I, I mean, but, but anyway, thank you, you thank you for the nice words. In fact, we will debate. Kiitoksia. Teollisuusvalikunnassa yhdeltä keskustellaan GTIstä. GTI liittyy siihen, että on suuria kumppaneita, jotka haluavat investoida. Eli se on kohdennetumpaa minun mielestäni, kun ajatellaan täytäntöönpanoa ja vastuunottoa yhteisissä asioissa. Ja siksi on yksi miljardi tai suurin piirtein yksi miljardi. No tästä nyt vielä keskustellaan, tästä täsmällisestä summasta. Ja sitten on 2,8 miljardia investointeja teollisuudesta. Ja tämä on mielenkiintoista, koska tässä nähdään tämä sitoumus. Kyse ei ole pelkästään tarkastelusta, vaan investoinneista täytäntöönpanoon, kun puhutaan biopohjaisista käytänteistä. Todellakin haluaisin korostaa esiin sitä, mitä Elisabeth sanoi, koska hyvin paljon on korostettu sitä, että meidän pitää levittää tätä lähestymistapaa ja tätä teknologiaa. Ja tässä, jos nyt katsotaan menneisyyteen ja katsotaan millaiset maat ovat lähteneet mukaan, niin voidaan nähdä, että erityisesti aloitteet vanhoista jäsenvaltioista ovat etualalla. Ja jos puhutaan biopohjaisesta taloudesta ja lähentymisalueista ja aluepolitiikasta, niin tavoite on ottaa mukaan myöskin eteläiset ja uudet jäsenvaltiot. Ja jos katsotaan, mitä pystytään tekemään kaikkialla, jos on riittävästi mielenkiintoa ja kohdennetaan toimintaa näihin mahdollisuuksiin, niin se voidaan toteuttaa missä tahansa, vaikka Romaniassa ja monilla alueilla. Eli tämä teknologian levittäminen ja se, että yhdistetään näitä eri suunnitelmia ja otetaan mukaan teollisuus ja julkinen taho ja tutkijat, niin se on hyvin keskeistä. Eli kun puhutaan koordinoinnista ja se, että käytetään kaikkia välineitä, jotta voidaan vahvistaa yhteistyötä, eikä suljeta pois niitä alueita, jotka ovat hyvin tärkeitä, koska tämä on hyvin laaja kysymys. Ja tässä valiokunnassa meidän täytyy tosiaan miettiä näitä asioita, koska jotkut näistä yrityksistä ovat etualalla – uuden teknologian osalta, uusien mahdollisuuksien hyödyntämisen osalta, mutta täytäntöönpanon pitäisi toteutua kaikkialla, koska biopohjainen talous sisältää paljon potentiaalia. Ei nyt ehkä ihan kaupunkialueilla, mutta ainakin maaseuduilla. Eli kiitoksia tästä. Pidän yhteyttä kollegaan jotta nämä asiat saadaan mukaan. Ja ehkä katsomme sitten, miten keskustelu etenee kello 11 jälkeen toisessa valiokunnassa. Kiitos. Kiitos. Ymmärsin, että komissio, komissiosta meillä on herra Ferahtert. Haluaisitteko käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä, tulen tutkimus- ja innovaation pääosastosta erinomaisia kommentteja, tukikommentteja esittelijältä. Erinomainen lausunto. Tämä on hyvin kattava ja todella hyödyllinen. Me tunnustamme, että on todella luotava äh, edellytykset sille, että alueellinen ulottuvuus otetaan huomioon. Emme voi lähteä äh, muutoin tätä äh, strategiaa toteuttamaan. Ja tämä menee käsi kädessä tietysti myöskin sen tarpeen kanssa, että on myöskin otettava kaikki muut tekijät huomioon. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että nyt olemme tehneet ehdotusta eurooppalaiseksi ohjelmaksi neuvoston asetukseen ja tämä on otettava huomioon aluepolitiikan ja tukipolitiikan toimenpiteiden kanssa. Haluaisin ottaa esille yhden kohdan, jonka herra Nielsen teki tai ö, otti esille ja kysymys on päätöksentekoprosessista. Pros- tässä aloitteessa. On hyvin tärkeää, että tämä toteutetaan avoimesti, läpinäkyvästi ja että kaikki voivat osallistua. On siis selvää, että tarkoituksena ei ole luoda tällaista suljettua kerhoa päinvastoin, vaan todella haluamme, että että saamme mukaan kaikki sidosryhmät mukaan lukien myöskin paikallisviranomaiset. Alueet myöskin ovat tärkeässä roolissa tämän aloitteen käynnistämisessä on tutkimus- ja innovaatio-ohjelmia ehdotettu tältä osin, ja erinomaista tutkimusta ja innovaatiota ei voida toteuttaa ilman, että nämä tavarat saadaan todella, tuotteet saadaan markkinoille, että myöskin kuluttaja asiakkaat saavat palvelut käyttöönsä, niin että tämä aloite todella luo mahdollisuuksia jäsenvaltioille ja alueille. Kiitos. Kiitos. Elzbieta, haluatko vielä päättää keskustelun parilla kommentilla, eikö? Dziękować wszystkim bardzo gorąco za uwagi i cieszę się bardzo, że... Haluan vain, haluan vain kiittää kaikkia kommenteista. Olen tietoinen siitä, että kaikki olemme samaa mieltä keskeisestä roolista, joka alueilla on ja kuinka meidän on välttämätöntä sitoa ne toisiinsa ja näiden äh, alueiden pitää olla aktiivisia, jotta tämän tyyppiset aloitteet toimivat asianmukaisesti. Uskon, että tämmöinen, tällaisen keskittymän luominen takaa sen, että kaikki osapuolet, järjestöt, taloudelliset yksiköt, yritykset, järjestöt kuin myös koulutuslaitokset, yliopistot voivat tässä tilanteessa todella liittyä tähän aloitteeseen, koska se on todella menestyksekäs aloite loppujen lopuksi. Planitus siis hyväksynee tämän 9. päivä tammikuuta. Meidän täytyy äänestää joulukuussa senpä takia 28. päivä mm, marraskuuta kello 12 määrätarkistusten jättämiselle. Näin ollen voimme päättää tämän kohdan Minun kohtaan kahdeksan esityslistalla. Herra Zilagi ilmeisesti on Godmanisin äh, sijalla tässä, kun kysymys on makrotalouden epätasapainoa koskeva menettelyyn tarvittavista tilastoista ja lausunnoista. Gentlemen. Kiitokset äh, arvoisa puheenjohtaja. Ensiksi Ivarsin puolesta haluaisin pahoitella hänen poissaoloaan. Hän ei päässyt tänne toisen kokouksen takia ja senpä takia esittelenkin hänen lausuntonsa, kun kysymys on makrotilan epätasapainoa koskevaan menettelyyn tarvittavista tilastoista. Ja tämä komission ehdotushan on laadittu sellaisessa poliittisessa tilanteessa, että tarkoituksena on parantaa Euroopan unionin taloudellista hallintoa ja myöskin tähän liittyvät työllisyys- ja koulutus- ja kasvukysymykset, nämä ohjausjaksot ja vakaussopimukset. Ja tarkoituksena on siis käsitellä makrotaloudellisen epätasapainon kehittymistä, joka selvästi on nyt tullut jäädäkseen Eurooppaan ja euroalueelle. Esittelijä, valmistelija erityisesti haluaa ottaa esille paikalliset kysymykset ja toteaa, että rakenne- ja investointirahastot yhdessä muiden, äh, kohesio, muiden rahastojen, rakennerahastojen kanssa todella ovat tärkeä osa äh, Euroopan unionin jäsenvaltioiden julkisia investointeja ja sen takia niiden jäädyttäminen saattaisi todella luoda lisää makrotaloudellisia epätasapainoja jäsenvaltioihin. Ja senpä takia todetaan, että äh, näiden rahastojen jäädyttäminen voisi äh, olla vain aivan vihoviimeinen keino. Ja äh, tässä todella on otettava huomioon myöskin köyhyys, työttömyys ja BKT-tekijät tässä yhteydessä. Esittelijä, valmistelija haluaa korostaa sitä, että tarvitaan todella ajanmukaisia laadukkaita tilastoja, jotka antaisivat mahdollisuuden hyvin tiiville yhteistyölle jäsenvaltioiden välillä. Ja sen takia on hyvin tärkeää myöskin käyttää tätä makrotalouden epätasapainomenettelyä vain niiden tilastojen pohjalta, joita jäsenvaltiot toimittavat esit, valmistelija tukee komission ehdotusta e, sen osalta, että nämä analyysit otetaan indikaattoreiden pohjalta ja myöskin laadukkaiden tilastojen pohjalta. Kiitos. E Kiitokset EPPn varjoesittelijä on Lukaczewska. E, dziękuję bardzo. Na początku chciałabym e, pogratulować sprawozdawcy. Kiitoksia. Haluaisin kiittää valmistelijaa näistä mielenkiintoisista tarkistuksista ja tästä alustuksesta – Hyvät tilastot ovat tapa saada hyviä ratkaisuja Euroopan unionissa, ja tällä tavalla voidaan reagoida makrotalouden epätasapainoihin, joita on olemassa. On erittäin keskeistä, että meillä on luotettava valvontajärjestelmä ja että meillä on käytössä tietoja, jotka liittyvät makrotalouden epätasapainoihin – ja meillä pitää siis olla uskottavia tilastoja ja se on kes- aivan keskeistä, jotta voimme näyttää hyvää esimerkkiä. Meillä pitää olla asetusteksti, joka on johdonmukainen ja jossa ei ole mukana epäilystä liittyen jäsenvaltioiden toimintaan. Myöskin terminologian pitää olla kohdallaan. Ja meidän täytyy analysoida eri lähteitä, eri metodeja, joita käytetään tilastojen laadinnassa – ja meillä pitää myöskin olla läheisempää yhteistyötä jäsenvaltioiden tilastokeskusten kanssa. Ja erityisesti meidän täytyy keskittyä kaupunkialueisiin, raja-alueisiin, maaseutualueisiin, koska kaikki nämä tiedot antavat meille konkreettisen kuvan siitä, miten talous kehittyy. Ei pelkästään yhdessä maassa, vaan myöskin eri alueilla Euroopan unionissa. Kaikki tämä on mukana tässä lausunnossa ja haluaisin tehdä siihen vielä tarkistuksia. Kristillä ilmeisesti ole paikalla eikä kukaan ole häntä sijaistamassa. Sitten Nikos vihreiden nimissä. Eh, είναι σημαντικό ότι πρέπει να έχουμε καλή ποιότητα στατιστικών δεδομένων. Kiitos. Kysymys on siis tilastoista ja oikeista indikaattoreista ja hyvästä raportoinnista. Globaali kuva siitä, mitä nyt tapahtuu tässä makrotaloudellisella tasolla, on sellainen, että meidän täytyy todella tarkkaan arvioida jäsenvaltioiden meille antamia raportteja, ja meidän ei pitäisi taas, anteeksi, pitäisi, meillä pitäisi siis olla avoin luettelo näistä indikaattoreista – mutta pitäisi keskustella vielä enemmän siitä, millä tavalla näitä makrotalouden indikaattoreita liitetään sosiaalisen kohesion, laadun, ympäristön, koulutusjärjestelmien kysymyksiin, koska hyvin usein vain nämä indikaattorit pelkästään eivät heijastele hyvin realistisella tavalla todellisuutta. Indikaattoreiden pitää siis tulla tarkastelluksi yhdessä monien muiden tekijöiden kanssa, sillä numerot saattavat olla harhaan, harhaanjohtavia. Eikä tämä ole pelkästään tärkeää tietää, että vaje on laskenut, vaan on tiedettävä, mitä on tapahtunut vaikkapa sosiaalisen kohesion tai ympäristön osalta. Ja uskon, että tämä keskustelu jatkuu vielä pitkään. Kun siis sovimme säännöistä, tietysti jäsenvaltioiden pitää näitä sääntöjä noudattaa ja tarvitaan myöskin sanktioita, niin mutta se, että pitäisikö olla korkeita sanktioita, niin minusta matalammat sanktiot olisivat parempia. Mutta tähän liittyy sellainen kysymys, kuka nämä seuraamukset maksaa, koska monasti me itse asiassa rankaisemme yhteiskuntaa, emmekä hallitusta pitäviä tilastopalvelut kenties ovat manipuloineet näitä tietoja. Sitäkään ei rangaista. Ja toinen seikka on sitten se, että ehkä enemmän painoarvoa pitäisi antaa niille päätöksille, jotka parlamentti tekee, ei niinkään neuvoston päätöksille. Ja selvemmin tässä lausunnossa pitäisi käydä ilmi se, että on kaksi erillistä asiaa. Toisaalta sanktiot, koska emme ole saaneet oikeita kunnollisia tilastoja, mutta jos tämä sitten sidotaan sanktioihin jäsenvaltioille ja alueille, koska olemme päättäneet, että emme keskustele tästä asiasta, niin ei siis pitäisi olla automaattisia seuraamuksia, jos makrotaloudellisiin tavoitteisiin ei päästä. Emme haluaisi, että lausunnossa olisi mitään viittausta sellaisiin, sellaisista sanktioista, sellaisiin sanktioihin, jotka, jos makrotaloudellisiin tavoitteisiin ei päästä, jos tilastot tai raportit eivät ole asianmukaisia. Potentials. Mahdolliset puhujat siis äh, minulla olisi siis itse asiassa komission edustajalle, Erostatin edustajalle, Kailon Kuelle, ähm, äh, kysymys, hän kohta käyttää puheenvuoron. Kysymykseni on siis, äh, me olemme varmasti riittävästi kehittäneet tällaisia järjestelmiä, kuinka mitattaisiin näitä makrotalouden epätasapainojen vaikutuksia ähm, läikkymisefektejä muihin maihin, niin että äh, tämä kysymys Galongueille Eurostatista. Mikrofoni. Yeah. Thank you, uh, very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkä vastaan heti tähän kysymykseen ja sanon, että meillä on indikaattorien tulostaulukko ja lisäindikaattoreita. Esimerkiksi, jos olette katsoneet komission raporttia tältä vuodelta, niin siellä on noin kahdeksan indikaattoria, jotka liittyvät sosiaalisiin kysymyksiin. Eli tavoitteena on, että meillä on kattavaa tietoa, jotta voidaan tehdä taloudellisia analyysejä sekä jäsenvaltioiden tasolla että myöskin sen suhteen, miten tämä saattaa vaikuttaa kehitykseen eri jäsenvaltioissa Euroopan tasolla. Me olemme tietysti nähneet tämän lausuntoluonnoksen valiokunnasta ja pidämme sitä hyvänä. Me katsomme, että lausunnossa on kohtia, jotka ovat hyvä lähtökohta keskustelulle. Ja komissiossa katsotaan, että on tärkeää, että on laadukkaita tilastotietoja, jotta voidaan valvoa makrotalouden epätasapainoa. Ja me haluamme nimenomaan valvoa tilastojen laatua, jotta suosituksemme tässä menettelyssä pohjautuvat kiistämättömiin tosiasioihin. Me arvostamme tukeanne, mitä tulee laadukkaisiin tilastotietoihin ja siihen, että nämä menettelyt ovat sitovia. Lausuntolunnoksessa on todettu, että syvällinen analyysi komissiossa keskittyy myöskin siihen, mitä seuraamuksia näillä tilanteilla on jäsenvaltioissa, esimerkiksi mitä tulee työllisyyteen, sosiaalisiin kysymyksiin, talouskasvuun ja bruttokansantuotteen kasvuun. Tämä on hyvä ajatus ja me katsomme, että tämä on aivan sellainen asia, jonka haluamme toteuttaa. Sitten sanktioista. Sanktiot kohdennetaan ainoastaan niihin tahoihin, jotka manipuloivat tietoja. Tietojen manipulointia ei voida hyväksyä, ja siksi me katsomme, että meillä pitää olla järjestelmä, jolla estetään ketä tahansa manipuloimasta tilastotietoja. Eli tässä ehdotuksessa sanktiot kohdennetaan ainoastaan niihin, jotka manipuloivat tilastotietoja joko tahallisesti tai huolimattomuudesta johtuen. Tässä kaikki, mitä halusin tässä vaiheessa sanoa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos äh, Nikos. Krisohelos ilmeisesti haluaa vielä käyttää puheenvuoron. Ähm, θα ήθελα να ρωτήσω δύο θέματα. Kaksi kysymystä jos sopii. Me tiedämme, että se, mitä tapahtui Kreikassa alkuun, oli siis se, että tapahtui muutoksia vaikkapa asehankinta tilastoissa. Meillä ei ole selkeää ja jatkuvaa päätöstä siitä, mitä olisi pitänyt ottaa mukaan näihin raportteihin ja mitä indikaattoreita olisi pitänyt käyttää. Tämä oli ensimmäinen seikka, mutta nytkään minusta ei tunnu siltä, että nämä indikaattorit Kreikka-raportissa olisivat erilaisia kuin muiden maiden raporteissa. Sitten toinen seikka. Alussa sanoitte, että jotkut sosiaaliset indikaattorit pitäisi ottaa huomioon, mutta ottaako Troikka nämä sosiaaliset indikaattorit huomioon Tämä finanssipoliittinen tervehdyttäminen ei ole ottanut huomioon sosiaalisen tuotannon romahtamista. Olette sanoneet kuitenkin, että, olette sanoneet kuitenkin, että otatte huomioon joitakin sosiaalisia indikaattoreita, mutta tämä ei kuitenkaan heijastu näissä poliittisissa päätöksissä, kun kysymys on budjeteista. No, meillä on siis nämä indikaattorit, voimme seurata mitä tapahtuu, mutta kuinka ne sitten vaikuttavat päätöksiin, joita tehdään vajeista ja näistä budjettisopeutuksista? niin ehkä enemmänkin komissiolle tämä kysymys kuin Eurostatille, mutta siinä määrin kun voitte vastata, se sopii, mutta myöskin Flasak haluaa esittää kysymyksen. Po vyslechnutí této debaty mi vyplývá jako velmi... Kiitoksia. Yksi asia tulee selvästi esille tästä keskustelusta. Eli me tarvitsemme hyviä tilastotietoja, jotta EU pystyy ylipäänsä toimimaan – jos on ongelmia, niin silloin viranomaisten on pakko yhdenmukaistaa toimintatapaansa, joten mielestäni valmistelijan kanta on oikea ja meidän pitää nyt painostaa tässä asiassa. Ei varmastikaan lisää kysymyksiä. Nyt pyytäisin Eurostatin kollegaa ja ehkä herra Silankö, haluatteko käyttää puheenvuoron, mutta ensiksi siis Eurostatin edustaja. Indeed, uh, Tosiaankin tämä kysymys on pikemminkin jatkokysymys, tai se liittyy budjettipolitiikan seurantaan, ja se kuuluu pikemminkin ECFINille. Mutta tästä ehdotuksesta voisin sanoa, että meillä on hälytysjärjestelmä raportti, joka julkistettiin tämän vuoden marraskuussa. Ja analyysi maakohtaisesti ottaa huomioon sekä makrotalouden indikaattorit että monia sosiaaliindikaattoreita. Eli tämä nyt on tavoitteena ja me yritämme varmistaa, että me tilastotiedoissa katetaan myöskin nämä kysymykset. Makrotalouspolitiikka ja troikka-kysymykset kuuluvat pikemminkin ekfinille. Kiitos herra Silläkin. Haluatteko vielä äh, sanoa loppukommentit? Niin oikeastaan nämä kommentit tulevat Ivar Gottmanisilta. Ja tarkistusten, tarkistusten jälkeen hän kiinnitti ehdottaa kompromisseja ennen kuin äänestetään, jotta voitaisiin taata se, että kaikki nämä hyväksyvät. Econ committee... Siis Ekon valiokunta hyväksynee tämän 13. päivä helmikuuta. Tämä jättää meille enemmän aikaa tarkistuksille. Ehdotan, että että äh, määräkatarkastus jättämiselle on toinen joulukuuta kello 12, niin että voitte jättää siis tarkistuksia siihen päivämäärään saakka toinen joulukuuta. Kiitokset äh, myös Eurostatille, kiitos kaikille ja menemme kohtaan kuusi esityslistalla äh, valmistelija on Selleä EUn talouden rahoittaminen pitkällä aikavälillä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämän vuoden maaliskuussa komissio julkisti vihreän kirjan, jossa oli monia kysymyksiä liittyen siihen, millaisia vaikutuksia uusilla säännöillä on, jotta voidaan vakauttaa ja säännellä rahoitusmarkkinoita. Kun ajatellaan pitkäaikaisia rahoituskysymyksiä, infrastruktuurihankkeita, mutta myöskin PK- ja suuria yrityksiä. Tästä asiasta on puhuttu jo talous- ja rahasioiden valiokunnassa yleisellä tasolla, mutta kun ajatellaan alueita ja kuntia ja erityisesti pk-yrityksiä, joilla on alueellista vaikutusta, niin nekin liittyvät siihen, että niiden pitää saada vakaata rahoitusta hankkeilleen. Ja siksi tässä valiokunnassa meidän pitäisi laatia lausunto tästä aiheesta. Nyt on käynyt ilmi, että pelätään ongelmia uuden sääntelyn myötä ja niiden toimenpiteiden myötä, joita on tehty pankkien vakauttamisen osalta. Nyt on korkeammat pääomavaatimukset. Tätä vaaditaan pankeilta. Ja myöskin niiden pitää paremmin analysoida riskejä hankkeissa, ja tämä vaikuttaa sitten pitkäaikaisiin hankkeisiin ja hankkeisiin, joiden toteuttaminen kestää kauemmin. Tästä syystä meidän täytyy katsoa kokonaisvaltaisesti tätä kysymystä ja katsoa, mikä nyt on tilanne Esimerkiksi tässä valiokunnassa on jo käsitelty rakennerahastoja julkisessa rahoituksessa ja sitten on kansallisia välineitä, kansallisia pankkeja, kansallisia välineitä, joita voidaan käyttää kansallisella tasolla. Ja sitten on myöskin yksityisestä rahoituksesta puhuttu. Ja sitten on katsottu, miten julkiset pankit voivat antaa rahoitusta. Ja sitten on rahoitusvälineitä, joista tällä on jo päätetty ja joiden tehokkuutta tulisi tarkastella. Nyt on käynyt ilmi, että rahoituskriisin aikana, sehän nyt vielä ei ole ihan kokonaan ohi, erityisesti PK-yritykset ovat joutuneet siitä kärsimään, koska ne eivät ole saaneet luottoa. Ja tietyissä valtioissa ei ole mitään pitkäaikaisia luottosopimuksia. Ja ne joutuivat näiden kriisivaikutusten ja korkoheilahteluiden uhreiksi. Ja suurissa infrastruktuurihankkeissa ei aina ole ollut rahoitusta, joten meidän täytyy miettiä uusia rahoitusväyliä. Nämä asiat pitää nyt ottaa huomioon ja siksi olen tässä lyhyessä lausunnossa ottanut kahdeksan kohtaa esille. Ja olen katsonut sitä, miten pitkällä aikavälillä voidaan varmistaa suuret infrastruktuurihankkeet, jotta ne voidaan rahoittaa julkiselta sektorilta. Ja sitten pk-yritysten tilanne, nehän ovat kunkin maan talouden selkäranka. Myöskin on huomattu, että rahoituksen puute tietyissä kriisin ravistelemissa jäsenmaissa on johtanut siihen, että julkinen taho on pystynyt vain vähän tai ei ollenkaan rahoitusta. Ja meidän on siksi yhdisteltävä erilaisia mahdollisuuksia. Tutkimuksissa on myöskin todettu, että jos ajatellaan vaikka Saksaa esimerkkinä, niin pienet ja keski suuret luottoyritykset, esimerkiksi osuuskunnat tai säästökassat, ovat antaneet PK-yrityksille luottoa. Ja meidän täytyy tästä keskustella komission kanssa. Eli tähän pitää kiinnittää erityishuomiota. Eli osuuskunnat ja erilaiset säästökassat eivät saa jäädä huomiotta, vaan niiden tilanne rahoitusjärjestelmästä pitää vahvistaa, eikä niille saa asettaa liiallisia sääntelyvaatimuksia, josta viime kädessä on haittaa kaikille. No sitten täytyy vielä todeta, että Euroopan investointipankki on antanut miljardeja jotta voidaan varmistaa hankkeiden toteutuminen. Ja nämä rahoitusvälineet eivät ole olleet riittävästi käytössä. Ja kyse on siitä, olivatko ne huonosti tunnettuja. No, tähän nyt ei ole vielä löytynyt vastausta, mutta meidän täytyy vielä ottaa huomioon sen, että tässä on monia mahdollisuuksia hyödyntää Euroopan investointipankkia – silloin kun klassiset rahoitusmahdollisuudet eivät enää onnistu, jotta voidaan saada pääomaa pitkäaikaisille hankkeille. Ja Euroopan keskuspankki on antanut miljardeja yksityispankeille ja se on yrittänyt saada niitä tekemään investointeja, mutta ikävä kyllä nämä varat on käytetty pikemminkin pankkisektorin vakauttamiseen, eikä siihen, että niitä olisi investointu esimerkiksi PK-yrityksiin. Eli meillä on koko joukko ongelmia. Ja aluekehitysvaliokunnan kannalta olen nyt ottaa esiin ne tässä – lausunnossa, ja varmaan tähän vielä kollegoilta tulee tarkistuksia, joilla tekstiä voidaan parantaa, ja sitten voimme toimittaa se raha- ja talousasioiden valiokuntaan. Kiitos. Joachim, and for the social... Kiitoksia sitten ryhmästä Moitsa Klever. Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Talous- ja rahasioiden valiokunta käsitteli tätä asiaa tällä viikolla. Sehän on asiasta vastaava valiokunta. Ja on erittäin hyvä, että me saamme esitettyä myöskin oman kantamme aluekehitysvaliokuntana. Haluaisin kiittää valmistelijaa tästä lausunnosta. Me saimme sen hyvissä ajoin käsimme, joten me meillä on nyt aika vielä tehdä sen tarkistuksia. Olen samaa mieltä siitä, että pitkän aikavälin investoinnit Euroopan talouteen ovat merkittäviä, ja olen vakuuttunut siitä, että kohesiopolitiikka on keskeisessä, ehkä kaikkein keskeisimmässä, keskeisimmässä roolissa EU:ssa, koska kohesiovarat ovat niitä varoja, jotka johtavat kestävään kasvuun, työpaikkoihin, ja niiden avulla voidaan vähentää alueiden värisiä eroja. Meidän täytyy korostaa pankkien roolia ennen kriisiä, kriisin aikana ja kriisin jälkeen. Luotonantokyky heikentyi, mutta tälläkään hetkellä pankit eivät halua alentaa lainansaantikriteereitä, ja kotitaloudet kaikkialla Euroopassa tarvitsevat näitä lainoja epätoivoisesti. Pankkikriisi on lisäsyy siihen, miksi meidän täytyy löytää vaihtoehtoisia pitkän aikavälin rahoituslähteitä. Ja on hyvä, että innovatiivisilla rahoitusvälineillä on tärkeä rooli. Näistä asioista on puhuttu tässä lausunnossa, mutta sen lisäksi niitä on käsitelty, kun on puhuttu kaikkein tärkeimmistä rahoitus välineistä tulevalla rahoituskaudella. Monimuotisen rahoituskehyksen osalta meillä on vielä työtä tehtävänä, ja näiden välineiden avulla voidaan auttaa PK-yrityksiä ja nopealla ja avoimella täytäntöönpanolla voidaan saada aikaan hyviä vaikutuksia, ja kansanpuolella on tässä myöskin tärkeä rooli. Kuukausien ajan olen toistanut yhä uudelleen, että oikeudellinen selkeys ja avoimuus rahoitusvälineiden osalta ovat aivan keskeisen tärkeitä, jos halutaan varmistaa, että jäsenvaltiot osaavat niitä käyttää. Tämä on hyvin tärkeää, kun ajatellaan näiden välineiden tulevaisuutta. Ja haluaisin nyt tästä asiasta kuulla vähän lisätietoja komissiolta. Ja lopuksi haluaisin kiittää valmistelijaa. tämän erinomainen lausunto ja odottelen yhteistyötä hänen kanssaan tulevaisuudessa. Kiitos sitten vihreistä Nikos. Kiitos paljon. Mielestäni on, tämä on tärkeää. Tämä ongelmahan on pitkän aikavälin rahoitus Euroopan taloudelle. Nämä epätasapainot pitää todellakin poistaa. Siihen tarvitaan työpaikkoja. Meidän pitää onnistua esimerkiksi tavoitteiden saavuttamisessa ohjelmassa 2020 tai sosiaalisessa kohesiossa. Se ei onnistu, jos meillä ei ole pitkän aikavälin rahoitusta. Jos rahoitus katkeaa, niin emme me onnistu eikä, emmekä saa tuloksia. Ongelma tänä päivänä heijastuu siinä, että kriisi ja taantuma vahvistavat tätä epätasapainoa. Voimme vain todeta tänä päivänä sen, että usean vuoden jälkeen epätasapaino oli pienentynyt, mutta nyt tänä päivänä epätasapaino vain vahvistuu vahvistumistaan ja tietenkin sillä on vakavia seurauksia meidän alueillemme. Meillä on kehittyneitä alueita, mutta meillä on alueita, jotka ovat todella suurissa vaikeuksissa korkein työttömyyslukuineen ja yhteiskunnallisen kohesion loistaessa poissaolollaan me tarvitsemme enemmän julkista rahoitusta ja ensimmäistä kertaa Euroopan unionin budjettia on leikattu, pienennetty. Yhtäältä meillä on vähemmän julkisia varoja käytettävissä alueillamme, kun taas tarpeet ovat koko ajan kasvaneet. Ehkä kansainvälisellä tasolla liikkuu riittävästi rahaa taloudessa, mutta siellä, missä sitä rahoitusta tarvitaan, nimenomaan alueilla, sitä ei ole riittävästi, koska alueiden väliset erot ovat kasvaneet huikeasti. Pitää ottaa myös huomioon ongelma, joka ilmenee pankkien rahoituksessa. Pankeillahan on korkeampi riskiprofiili vaikka terveet, meillä onkin terveitä pankkia, ne eivät aina voi antaa helposti luottoa. 88 prosenttia pk-yritysten pyynnöistä ohjelmia, joita EU yhteisrahoittaa, ne on, ovat tulleet pankkien hylkäämiksi, koska pankeilla on ovat todenneet, että PK-yrityksillä on niin paljon yleisiä vaikeuksia. Näin ollen rahahanat ovat yleisesti ottaen suljettu halutaan myös saneerata, jotta haluamme vahvan jotta saisimme vahvan pankkijärjestelmän, jotta se voisi todella harjoittaa sille kuuluvaa roolia, eli tahoiselämän rahoitusta. Meidän täytyy toistaa tätä jatkuvasti. Pankkijärjestelmä on keskeisessä roolissa, mutta ei yhteiskunnan pidä ainoastaan maksaa tätä laskua. Ei ole myöskään järkevää tai mahdollista, että yhteiskunta, yhteiskunta ottaisi hoitaakseen saneerauskulut. Ja sen jälkeen pankit eivät anna luottoa. Öö, on sijoitettu miljardeja pankkien sanairauksiin, mutta pk-yritykset öö, eivät saaneet penniäkään. Ei tämäkään ole mitään järkevää toimintaa. Öö, luottojärjestelmä on murentunut. Jos annetaan jos keskuspankki antaa rahaa yrityksille, mutta ei se raha aina kulkeudu niille alueille, joille sen pitäisi kulkeutua. Ensiksikin pankkien saneeraus ja sen jälkeen meidän pitää todella, tämän rahan pitää todella tulla markkinoille, jotta voisimme taata talouden toimintakyvyn ja maksuvalmiuden. On myös olemassa vaihtoehtoisia rahoitusmalleja, kooperatiivipankkeja – osuuskuntapankkeja. Ne ovat hyvin vahvassa asemassa. Valvontasäännöt toimivat, mutta niissäkin pitäisi ehkä ottaa huomioon se, että jotkut pankit toimivat osuuskuntapohjalta. Ja nämä pankit takaavat sen, että on olemassa rahaa pk-yrityksille. Pitää ottaa siis huomioon, että kaikki pankit eivät myönnä rahaa talouselämälle. On pakko myöntää, että näiden osuuskuntapohjalta toimivien pankkien rooli on tärkeä, koska se, se on työllistävää ja se vähentää epätasa-arvoa. Eli meidän pitäisi pystyä luomaan toimivat puitteet osuus toimintapohjaa osuustoimintapankeille. Komission pitäisi myös luoda hyvät perustat sille, että kansallisella alueellisella tasolla voitaisiin taata riittävä rahoitus. Tänä päivänä jollakin alueilla on ei ole mitään mahdollisuuksia osallistua tai päästä osalliseksi rahoitukseen. Niillä ei ole mitään mahdollisuuksia osallistua mihinkään hankkeisiin. Meidän pitää ajatella esimerkiksi näitä äly verkkoja, niistä puhuttiin tänä aamuna. Meillä pitää olla hyviä vaihtoehtorahoitusmalleja paikan päällä. Ei ole kyse vain suurista hankkeista, pitää ajatella myös pienempiä hankkeita. Euroopan keskuspankki ei rahoita niitä maita, jotka tällä hetkellä painivat suurissa rahoitusvaikeuksissa. Ja sekin vähentää likviditeettiä. Ei tässä ole kyse vain EKPstä, kyllä yksityiset pankitkin toimivat vähän samalla tava- tavalla. Kun jos likviditeettiä hanoja suljetaan, niin sit jotkut pk-yritykset ja alueet eivät saa mitään rahoitusta – ohjelmia ei voida yhteisrahoittaa rakennerahastosta ja silloin ohjelmien toteutettavuus kärsii. Kaikilla mailla pitää olla mikroluottomahdollisuuksia, erityisesti nuorille. Yhteiskunnalliset järjestöt eivät aina tarvitse suuria rahasummia, mutta ne eivät usein saa riittävästi luottoja. Joskus on kyse ihan pienistä summista. On ehkä helpompaa suurten yritysten saada luottoa kuin sellaisen, joka tarvitsee ehkä 3-4 tuhatta euroa perustaakseen oman yrityksen. Totta kai suurissa yrityksissä tarvitaan suuria investointeja. Niitä on ehkä helpompi rahoittaa kuin sellaista tahoa, joka tarvitsee 3-4 tuhatta euroa voidakseen käynnistää yritystoiminnan. Euroopan parlamentti on päättänyt, että sosiaalitalouden tiimoilta, kun on kyse osuustoimintamalleista tai, tai yrityksistä, niin että ne voisivat myös olla valintakelpoisia, että ne voisivat osallistua tähän yhteisrahoituksen piiriin kohesiorahastosta tuleviin raho- rahoitukseen jos jokin taho suljetaan ohjelman ulkopuolelle, niin se on erittäin tuhoisaa. Minä tunnen paljon pk-yrityksiä, koska ne olivat järjestäytyneet osuustoimintamallille. Tämä on täysin käsittämätöntä, että tällaista erottelua tai harjoitetaan. Euroopan parlamentti täytyy tässä mietinnössään osoittaa heikot linkit ja kaikki esteet ja erottelu ja syrjintä pitäisi poistaa kun ajattelemme osuustoiminta pohjalta toimivia yrityksiä. Ja tässä minun ajatukseni tästä varsin mielenkiintoisesta mietinnöstä. Doamna Matula. Mă alătur celor spuse de antevorbitorii mei, dar uh, o să încerc... Kiitos. Yhdyn edellisiin puhujiin. Ja korostan vielä sitä, mitä sanottiin sillä tämä komission ehdotus on todella tervetullut kaikille jäsenvaltioille, erityisesti uusille jäsenvaltioille. Ja sanon näin siksi, koska kun katson tätä asiakirjaa, tätä seitsemännen ja kahdeksannen EUn kohdallisuuspolitiikkaa käsittelevän kertomuksen kertomusta ja strategiakertomusta, niin tämä asiakirja osoittaa, että rahoituskriisi on lopettanut lähentymisprosessin tai ainakin tehnyt siitä aivan käänteisen ja on myös syventänyt eroja alueiden välillä ja lopettanut sen pitkän aikakauden, jolloin alueelliset eroavaisuudet ähm, olivat vähentyneet kaikkein kielteisin vaikutus on kohdistunut heikoimpiin alueisiin ja näin on käynyt erityisesti juuri rahoituskriisin, talouskriisin aikana, ja tämä on tunnustettava. Minun maassani Romaniassa, varmasti myöskin muissa alueen maissa on käynyt niin, tai no, me tietysti se, pelastimme pankit kriisiltä, mutta nyt tekevätkö pankit osuutensa maittemme talouksien eteen? Uskon, että tämä mietintö tuo mukanaan hyvin tehokkaan välineen, jota voidaan käyttää kautta Euroopan unionin suuria kehityshankkeita, jotka on suunniteltu hyvin etukäteen. Romaniassa ja muissa äh, tilanne kehitys on nyt äh, pysähtynyt, koska ei ole ollut saatavilla rahoitusta. Kysymys on julkishallinnon hankkeista, PK-hankkeista ja niin poispäin. Kumma kyllä, ennen kriisiä lainoja annettiin todella helposti, mutta kun maamme ovat yrittäneet kehittää todellisia vakavamielisiä hankkeita, niin rahaa ei ole enää löytynytkään. Ainakin Romaniassa todella rahoitusta on kipeästi puuttunut. Ja todella toistan, että monet hankkeet ajettiin alas rahan puutteen takia. Sellaiset mallit, kuten tuo, jota Zeller esitteli näistä saksalaisista osuuskuntapankeista, no, tällaiset ovat hyvin tervetulleita tietysti, enkä halua, että minut ymmärretään väärin. En puhu tässä nyt pelkästään vain Romanian tilanteesta, koska Romanian tilanne ei ole kovinkaan erikoislaatuinen. Romanian pankkisektori on yksityistetty noin 90 prosenttisesti ja se toimii niiden menettelyiden ja proseduurien mukaan, joita pankeilla on, jotka tämän omistavat läntisessä Euroopassa. Ja uskon, että tällainen äh, rahoitusjärjestelmä olisi varmasti tervetullut, koska silloinhan meillä olisi jotakin ennustettavuutta ja saattaisimme suunnitella ja kehittää pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä tätä. Toivotan tervetulleeksi myöskin Zellerin ehdotukset ja uskon, että voin lisätä niihin jotakin, jotta voimme vielä antaa tämän lausuntomme vastuvaliokunnalle. Olisi mukava kuulla myöskin komission näkemys, mutta ilmeisesti komissiosta ei taida siis olla ketään läsnä. Vlasak siis. Ja pánové, já bych chtěl využít této debaty jednak k poděkování. Kiitoksia. Haluaisin kiittää tässä vaiheessa Zelleria, koska hän selvensi, että me tarvitsemme tällaisen raportin ja meidän täytyy katsoa tulevaisuuteen. Ikävä kyllä komission edustaja nyt ei ole täällä paikalla, Mehän tiedämme näistä pitkäaikaisista rahoitusongelmista PK-yrityksissä. Ja käsittääkseni vuonna 2011 hyväksyttiin toimintasuunnitelma, jolla piti ratkaista tämä ongelma. Eli haluaisin nyt komissiolta kysyä, millaisiin aloitteisiin ryhdyttiin toimintasuunnitelman puitteissa ja mihin toimiin vielä ryhdytään. Meidän pitäisi saada kokonaiskuva, joka täydentäisi tätä lausuntoa, mutta ikävä kyllä komissiosta nyt ei ole ketään paikalla. We have the colleagues from the... Niin, DG Region edustajia on läsnä, mutta tämä kuuluu kuitenkin sisämarkkinoiden pääosastolle eikä region pääosastolle. Mutta ehkä voimme pyytää kirjallisesti joitakin selvityksiä määräaikatarkastusten jättämiselle. On jo 28. päivä meidän on hyväksyttävä tämä myös jo joulukuussa, sillä Ekon hyväksyy sen tammikuussa, niin että aika ei ole paljon. Mutta toivon mukaan komissio lähettää meille jotakin kommentteja. Äh, näin, meidän pitäisi siis päättää vielä määräistä tarkistusten jättämiselle. Se on siis huomenna kello 12 Ai, ja suokaa anteeksi, ehkä minun pitäisi vielä antaa teille puheenvuoro, mutta puhun tämän ensiksi loppuun. Olette saaneet myöskin lausunnon, se on lähetetty kaikille Regin eh, eh, edustajille, eh, myöskin varjoesittelijöille ja poliittisille kommentaattorille, mutta nyt tietysti esittelijä saa vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää puheenvuoron käyttäneitä kollegoita, erityisesti Kleva Kekosia ja Kriso Helsia arvokkaista kommenteista. Hyvin vahvistavat käsitystäni siitä, mistä puhuin. Eli mahdollisuudet, joita meillä on käytössä, niin niitä ei käytetä riittävästi, koska kaikki alat toimivat erikseen. Jos nyt ajatellaan vaikka Euroopan keskuspankkia, sehän antaa pankeille lähes nolla korolla lainoja, koska pankit ovat keskeisessä roolissa, jotta voidaan vakauttaa tilannetta, mutta he käyttävät sitä lähinnä itsensä vakauttamiseen. Euroopan investointipankki antaa takuita, joilla voidaan toteuttaa pitkäaikaisia hankkeita, mutta niitä ei käytetä. No miksi? En tiedä. Ehkä niitä ei tunneta riittävän hyvin. Tai sitten pelätään riskejä. Nyt monimuotoisessa rahoituskehyksessä on tehty päätöksiä rakennerahastojen osalta, ja niiden käyttö on nyt selvää. Kestävä talouskasvu, suurten infrastruktuurihankkeiden toteuttaminen, pk-yritysten tukeminen. Jos käytetään näitä kolmea välinettä yhdessä, ja katsotaan erityisesti kriisivaltioita ja niiden tilanteen helpottamista, niin eihän tästä ole vielä kauan, kun tästä päätettiin vuosi sitten noin. Mutta en nyt ole saanut kuulla, mitä hyötyä näistä välineistä on ollut. Meidän täytyy varmistaa pitkäaikaisten hankkeiden rahoittaminen, mutta onko näitä välineitä käytetty vai ei? Eli mahdollisuuksia on monia, mutta ei ole katsottu kaikkia mahdollisuuksia yhdessä, eikä myöskään ole riittävästi halua toteuttaa näitä eri asioita yhdessä. Eli tämä nyt on suuri osa tästä työstä, joka liittyy rakennerahastoasetukseen. Ja tässä valiokunnassa, kuten kollegat ovat todenneet, meidän täytyy tulevina vuosina sitten varmistaa, miten näitä EUn tarjoamia mahdollisuuksia Euroopan tasolla on hyödynnetty jäsenvaltioissa ja erityisesti mehän annamme jäsenvaltioiden hallituksille usein mahdollisuuksia ja alueille, jotta ne voisivat sit, ja kunnille ja yrityksille, jotka ovat kyseisten valtioiden talouden selkäranka. Kiitos. Kiitos. Toistan siis määräaikatarkistusten jättämisen 28.11. kello 12 ja joulukuussa äänestämme tästä tällä kokouksessa. Sitten mennään kohtaan seitsemän esityslistalle, joka on Euroopan komission 7. ja 8. EU-kohdallisuuspolitiikka käsittelevä kertomus ja esittelijä on Vilja Savisaar Tuomasta. Annan hänelle nyt puheenvuoro. Suur tänu, proua esimies ja head kolleegid puheenjohtaja, rakat kollegat. Tämä oma aloite mietintö, joka oli tarkoitus pohjata alun perin vain Euroopan komission seitsemännelle kertomukselle pohjaa myöskin nyt kahdeksannelle EUn kohdallisuuspolitiikkaa käsittelevälle kertomukselle ja myöskin tuolle strategiakertomukselle 2013 vuosien 2007-2013 ohjelmien toteuttamisesta. Kohesiopolitiikka tähtää muun muassa kohesion edistämiseen, köyhyyden ja sosiaalisen äm, syrjäytyneisyyden poistamiseen. Ja tarkoituksena on siis myöskin arvioida näiden ohjelmien menestystä ja tarvitsemme tähän tapikotaisen analyysin, joka pohjaa verrattavissa olevalle tiedolle. No tietysti talouskriisi on kärjistänyt mm, ongelmia ja myöskin alueellisia eroavaisuuksia. Alueelliset eroavaisuudet mm, erityisesti BKn osalta ovat vain syventyneet. Ja kohesiopolitiikassa on pystytty vain tällä tältä erää määrittelemään tavoitteet ja olemme keskittyneet enemmänkin varojen käyttöön kuin siihen, että olisimme arvioineet, mihin ne tähtäävät. Tällä hetkellä varojen käyttö on vain 50 prosenttista, ja tämä on osoitus siitä, että tämä prosessi on liian hidas. Soveltamisaikana ja rahan käyttöaikana liikaa kuluu aikaa, jotta pk-yritykset voisivat tästä täysimääräisesti hyötyä. Ja meidän on taattava siis se, että meillä on varoja myös yhteisrahoitukseen. Nyt ongelmana on se, että vähemmän kehittyneillä alueilla ollaan pelkästään riippuvaisia kohesiorahoista ja julkisen sektorin investoinnit on korvattu EU-toimenpidevaroilla. Tämä strategia 2020 tietysti pyrkii parantamaan tilannetta, mutta emme voi myöskään unohtaa taloudellista, sosiaalista ja alueellista kohesiota ja sen tavoitteita, jotka ovat joutuneet uhanalaiseksi juuri talouskriisin vuoksi. Ja nyt meidän on keskityttävä uudelleen investointeihin, infrastruktuurihankkeisiin, keskeisimmillä alueilla, kuten vaikkapa tietoliikenteessä, energiassa ja liikenteessä. Kriisin tuloksena niiden ihmisten määrä, joita uhkaa sosiaalinen syrjäytyneisyys, on kasvanut. Ja meidän on siis keskityttävä sellaisiin alueisiin, jotka antavat meille mahdollisuuden kestävällä tavalla luoda mahdollisuuksia ja luoda myöskin sosiaalista osallisuutta. Meidän on arvioitava toimia paremmin ja niitä on myös koordinoitava paremmin aion tehdä jotakin tarkistuksia myös tähän mietintöön ja odotan tietysti kovasti myöskin kollegoiden lisäyksiä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Thomas Deutsch ei ole täällä eikä häntä kukaan sijaista, siis seuraavaksi puhuu Nilsson. Tack så mycket. Eh, när det gäller den här rapporten så... Kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee tähän mietintöön, tässä jos puhutaan nyt vähän historiaa. Meillä on tilastot tästä seitsemästä ja kahdeksasta kertomuksesta. Meidän täytyy kuitenkin muistaa se, mitä olemme sanoneet tässä valiokunnassa ja tässä parlamentissa, kun puhutaan ajanjaksosta 14.20. Meidän pitäisi ottaa kysymykset esille, jotka mielestäni ovat tärkeitä ja katsoa, mitkä ovat tilastot, mitkä voivat vahvistaa argumentointia. Täältä puuttuu jotain. Meidän pitäisi puhua esimerkiksi vähän enemmän älyverkoista. Meidän pitäisi myös puhua vähän enemmän kysymyksistä, jotka liittyvät alueellisiin osapuoliin ja toimijoihin. On myös paljon parannettavaa tässä mietinnössä. Sen pitäisi olla yhteydessä siihen, mitä mit, mit, mitä sanomme meidän jaksosta 2014-2020, olemme kaikki vakuuttuneita siitä, että me olemme asettaneet, priorite- asettaneet prioriteetit oikein. Ja tämä, näin ollen meidän pitäisi etsiä mm, niitä motiiveja, jotka ovat saaneet meidät tekemään nämä päätökset. Meidän pitäisi saada vähän konkretia enemmän. Olgi. Kiitos sitten Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já velmi vítám. Kiitoksia. Tämä on erittäin hyvä mietintö. Tässä on korostettu tilastotietojen laatua. Tämähän liittyi edelliseen kohtaan, eli Konmanisin lausuntoon. Ja sitten on yksi asia, johon haluaisin keskittyä. Tällä kohesiopolitiikan kaudella on todettu, että kaupunkialueilla on merkittävä rooli. Ja tässä mietinnössä on todettu, että tämän prosessin pitäisi olla riippumattomampi, jotta voidaan nähdä, onko varoja käytetty tehokkaasti vai ei. Mutta meidän täytyy tarkistaa, onko järjestelmän sisäänrakennettu riippumattomuus, eli oliko se osa yksittäisiä kansallisia ja paikallisia strategioita. Se on yksi kysymys. Ja sitten toinen kysymys liittyy paikallisviranomaisiin. Heillähän on jo paljon työtä, paljon omia tavoitteita. Eli emme halua mitään lisätaakkaa paikallishallinnolle esimerkiksi vaatimalla heiltä raportteja. Se pitää ottaa huomioon. Siinä kaikki, mutta muuten olen kyllä hyvin tyytyväinen tähän mietintöön ja teen tähän tarkistuksia. Kiitos komissiosta. Kuka aloittaa? John Walsh, ehkä. Uh, dear Chair, thank you, thank you. Puheenjohtaja, kiitos. Kiitos esittelijälle myös tästä työstä näissä kolmessa asiassa hyvin lyhyt huomio. Nämä kolme kertomusta käsittelevät erityyppisiä tilastotietoja. 7. ja 8. kertomus tarkastelevat tilastoja, jotka liittyvät talouden ja sosiaalin, sosiaalisen tilanteen kehittymiseen, BKT-kysymykseen niin poispäin, ja muuttaa sitten työllisyyteen ja muihin kysymyksiin. Ja olemme nyt halunneet tähdentää sitä, mitä haluamme kertoa aluetilastojen saatavuuden perusteella ja aivan oikein, kuten aiemmissa keskusteluissa on jo tänään kuultu, niin investointi paikallisen aluetasolle on nyt joutunut vaikeuksiin. Niin tässä jo osarahoitus mainittiin, että tämä on yksi keskeisimmistä haasteista tämän hetkisellä ajanjaksolla. Ja tähän vaikuttaa juuri tietysti rahoituskriisi, myöskin julkisen rahoituksen kriisi valtiontalouden kriisi. Ja toinen tilasto osuus, jota tarkastelemme tuossa huhtikuussa julkaistavassa kertomuksessa, on se, kuinka nykyisiä ohjelmia pannaan täytäntöön. Tämä pohjaa siis seurantatiedoille rahoituksesta, kuinka rahoitusta on saatu aikaiseksi ja myöskin näiden toimien ensimmäisiin tuloksiin. Nämä kertomukset siis täydentävät toisiaan. Kun kysymys on kohesion strategiakertomuksesta, niin tarkoituksena on nyt tarkastella, kuinka tämä on toiminut. Ja voimme todeta, että äh, joissain osa-alueissa, joissakin jäsenvaltioissa näiden hankkeiden valinta ei etene riittävän nopeasti. Tähän vaikuttaa kriisi, tähän vaikuttaa myöskin osarahoituksen puuttuminen ja varmasti myöskin jossain vaiheessa äh, paikallistason kapasiteettia puuttuu. Tähän vaikuttaa tietysti myöskin äh, se seikka, että sopimuslainsäädännössä on eroavaisuuksia Äh, eri talousalueittain. On vaikeuksia ehkäpä myöskin ottaa huomioon ympäristövaatimukset tai valtiotukivaatimukset. Mutta toinen tärkeä seikka, jota tässä korostamme, on se, että poliittisesti olemme aika hyvin pystyneet vastaamaan näihin uudelleen ohjelmointeihin ja siihen, että jotkut osa-alueet, jotkut pk-yritykset tai työllisyys tarvitsevat lisätukea. Ja aika paljon vielä potentiaalia on, kuten esittelijä sanoi, jo 50 prosenttia rahasta siis on vielä käytettävissä. Ja tämä tietystikin on siis käytettävissä, kun kysymys on jäsenvaltioiden alueiden lähentämisestä. Ja kovasti keskustelussa pidin siitä, ja komissio myöskin tätä korostaa, että meidän täytyy käyttää niin tilaston kehitystoimia niin 78. kertomuksessa kuin myöskään näissä nykyisissä ohjelmissa. Ja tämä toivon mukaan näkyy siinä, että ohjelmia suunnataan paremmin tulevaisuudessa. Ja meidän on vahvistettava myöskin sitä, kuinka arvotetaan näitä nykyisiä ohjelmia, jotta ymmärtäisimme paremmin, mikä toimii, missä tilanteessa ja mitä vielä pitäisi muuttaa. Nämä ovat niitä seikkoja, joita äh, me pidämme näiden kertomusten myönteisinä puolina. Ja tietysti myöskin avoimuuden parantaminen politiikan täytäntöönpanossa on erittäin tärkeä kysymys. Haluan muistuttaa teitä siitä, että meillä on 27 kansallista kertomusta, jotka ovat myös saatavissa. Ne ovat paljon yksityiskohtaisempia. Ja jos se teille sopii, niin mielellämme jatkamme yhteistyötä kanssa ja vastaamme kysymyksiin. Kiitos. En tiedä, haluaako joku vielä kommentoida tai kysyä Predsa Kiitoksia. Meillä on komissiolle vielä yksi kysymys. Paljon on jo sanottu, mutta tässä tekstissä minua häiritsevät kohdat 11 ja 12. Siellä puhutaan tietojen puutteesta valvonnan osalta. mietintöhän on poliittisesti myöskin hyvin keskeinen, koska ensi vuonna on Euroopan parlamentin vaalit tulossa. Tästä syystä tämä on tärkeää, mutta myöskin siksi, että uusi rahoituskehys on käynnistymässä ja meillä pitää olla sitten selkeitä tuloksia edeltävältä kaudelta. Meidän täytyy oppia siitä, mitä on tehty päättyvällä kaudella, jotta seuraavasta saadaan parempi. Ja tuen täysin sitä, mitä esittelijä sanoi eli että tietoja on kerätty liian vähän. On mainittu, kuinka tärkeitä tilastotiedot ovat, ja lyhyt kysymykseni komissiolle kuuluukin. Millaisia mahdollisuuksia ja välineitä komissiolla on ottaa yhteyttä jäsenvaltioihin, jotta ei tarvitse aina sanoa, että meillä on liian vähän tietoja, jotta tilanne saadaan paremmaksi tulevaisuudessa, että seuraavalla rahoituskaudella meillä vihdoinkin on sitä joustavuutta, jonka avulla voidaan toimia heti, kun huomataan, että jotain on pinossa, pielessä. Minä vielä puheenvuoron John Walshilla, mutta haluaisiko joku muu esittää komissiolle kysymyksen? Ei. John Walsh. I mean... Kyllä, Tämä kohta, erityisesti kohta 11, minun mielestäni on aika tiukasti sanottu, kun näemme niiden tietojen määrän, joka olemme pystyneet keräämään ja joka on esitetty, niin uskon, että tämä mm, on vain kielellistä. On vielä parantamisen varaa niin laadun kuin myöskin tietojen laajuuden osalta. Hyvä uutinen on varmasti se, että että nyt meillä on myöskin enemmän äh, äskettäistä tietoa. Äh, tämä aikaisempi äh, kertomuspohjasi vuonna 2011 ähm, tiedoille itse asiassa 400 000 työpaikkaa myöskin on luotu. Ja nyt nämä tiedot taas pohjaavat vuodelle 2000 12 ja 580 000 työpaikkaa on luotu näiden tietojen pohjalta 27 jäsenvaltiossa. Näitä tiedot parantuvat, heikkouksia on joillakin osa-alueilla, mutta on muistettava se, että nämä tiedot pohjasivat näiden ydinindikaattoreiden vapaaehtoiseen käyttöön ja olemme edistyneet tässä kovasti. Ja nyt etenemme tämän jatkuvan arvioinnin puitteissa, jota nyt olemme aloittamassa. Ja tämä toivon mukaan myöskin tuo vielä lisää tietoa meille näistä prioriteet teemoista, ensisijaisista teema-alueista. Kun nyt tarkastelette tätä pakettia, jota teille esitämme, niin tietysti tämä täydentää tätä 7. ja 8. kertomusta. Kysymys on siis makrotaloudellisesta tilastotiedosta. Tässä strategisessa kertomuksessa taas kysymys on erityyppisistä tiedoista. Ja nyt tarvitsemme siis arviointia sitä, että ymmärrämme paremmin, miten nämä ohjelmat ovat juoksissa toisiinsa ja kuinka tämä taas sitten seuraa näitä alueellisia trendejä. Ja tämän tavoitteemme, tavoitteemme tässä asiantuntija-arvioinnissa, että nähtäisiin tämän laajemman talouden kehitys suhteessa näihin todellisiin ohjelmien toimiin. Mutta minun mielestä, no tämä on tietysti luonnos vielä, kommentoin tätä sen takia, jotkut tiedot ovat luotettavimpia kuin mitä tästä kohdasta käy ilmi. Niin että tämä on asia varmasti, josta keskustelu vielä jatkuu. John, voit varmasti, tai voit kommentoida myös siinä tapauksessa, vaikka tämä ei olisi luonnosteksti. Haluaako joku vielä käyttää puheenvuoron? Jos ei, annan vielä esittelijälle puheenvuoron. Suur ja Kiitoksia. Haluaisin kiittää kollegoita näistä huomioista. No ehkä pari ehdotusta, kun ajatellaan parlamentin roolia. Ensinnäkin meidän täytyy katsoa nyt seuraavaa kautta 2014-2020. Ja jos nyt katsotaan tämän mietinnön otsikkoa, niin meidän täytyy keskittyä analyysiin, joka liittyy seitsemänteen ja kahdeksanteen edistymiskertomukseen. Mutta olette oikeassa ja odottelen ehdotuksianne ja ehkä ne voidaan sitten lisätä mietintöön. Ja kollega Lasakille ja komissiolle toteaisin, että kun kerätään tietoja, niin jos tietoja ei kerätä, niin ei pystytä arvioimaan, onko politiikka tai komission politiikka todella vaikuttanut tilanteeseen. Onko se muuttanut mitään? Kun ajatellaan kritiikkiä, että se on liian tiukkaa, että meillä ei ole riittävästi tilastotietoja, niin komission asiakirjoista ja raporteista käy ilmi, että meillä ei ole tietoja, joita voidaan vertailla keskenään. Eli meillä pitää olla vertailukelpoisia tietoja jäsenvaltioista, ja näiden tietojen pohjalta meidän pitäisi sitten tehdä johtopäätöksiä. Ja tulevaisuudessa meidän täytyy miettiä tulevaisuuden kohesiopolitiikkaa. Nyt sitten odottelen teiltä tarkistuksia ja keskustelua tarkistuksista. Kiitos. Eh, very much. Kiitos. Tämä hyväksytään tammikuussa täällä, joten määräaika tarkistusten jättämisellä on kolmas päivä joulukuuta kello 12 ja päätös tehdään siis eh, vasta tuolloin. Ja sitten sitten päätämme tämän kokouksen. Aloitamme uudelle kello 15. Silloin kansalliset parlamentit, komissaari Hahn ja äh, ähm, äh, herra Karolis ovat silloin kanssamme. Kiitokset.